Hello everyone. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta kaikilla. Ehkäpä meidän pitäisi aloittaa, koska meillä on vain vähän aikaa ja paljon kiinnostusta. Ensin haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi päiväiseen yhteiseen kuulemiseen Monsanto-asiakirjoista ja glyfosaatista. Erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi seitsemän asiantuntijaa, jotka ovat täällä kanssamme tätä tärkeää kuulemista varten, samoin kuin kollegat Agrivaliokunnasta, kollegat Envivaliokunnasta ja muu, muu yleisö, joka on kiinnostunut tästä aiheesta. Kuten kaikki tiedämme, kasvinsuojeluaine glyfosaatti on jatkuvan ja joskus hyvinkin kiivaan keskustelun kohteena. Siihen osallistuvat eh, tieteilijät, eh, suuri yleisö ja poliitikot. EUn lupa glyfosaatille päättyy eh, joulukuussa ja komissio on ehdottanut kymmenen vuoden jatkoaikaa sille. Euroopan virastot EFSA ja ECA tulivat siihen tulokseen, että glyfosaatti on turvallista kuitenkin kansainvälinen syövän tutkimuslaitos luokitteli glyfosaatin todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi. Tänään ensimmäisessä paneelissa keskustellaan glyfosaatissa ja toisessa ja kolmannessa paneelissa käsitellään teollisuuden vaikutusta glyfosaattiarvioihin Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Erityisesti keskitytään niin kutsuttuihin Monsanto-asiakirjoihin, sisäisiin Monsanton sähköposteihin, jotka osoittavat, että glyfosaatti tutkimuksiin on yritys mahdollisesti vaikuttanut. Me aiomme katsoa Monsanton rooli roolia arviointiprosessi Yhdysvalloissa hyvin tarkkaan ja sitten siirtyä EUn union. Kuten tiedätte, niin Monsanto oli kutsuttu tähän kuulemiseen, mutta valitettavasti se kieltäytyi kutsusta. Sitten tästä kuulemisen järjestelyistä. Jokaisella asiantuntijalla on 15 minuuttia pitää puheenvuoreensa jokaisessa paneelissa Äh, asiantuntijoiden esitysten jälkeen on kysymys- ja vastauskierros. Jäsenet, jotka saavat esittää kysymyksen, heillä on maksimissaan minuutti aikaa esittää yksi kysymys tietylle asiantuntijalle paneelissa. Ja äh, pyydän, että aivan selvästi sanotte, kenelle asiantuntijalle kysymyksen esitätte. Ja sitten asiantuntijalla on maksimissaan kaksi minuuttia aikaa vastata kysymykseen. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että meillä on tänään hyvin kunnianhimoinen äh, ohjelma tässä kuulemisessa ja siksi on erittäin tärkeää, että kaikki pitävät kiinni puheajoistaan. Odotan kovasti tämän päiväistä keskustelua ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra De Castrolle, joka on maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, ja hän pitää alustuspuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Bene, signora Presidente. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtajalle tästä alustuksesta yhteisessä kuulemistilaisuudessamme, joka käsittelee Monsanto-asiakirjaa ja glyfosaattia. Maatalous- ja maaseudun kehittämisen valiokunnan näkökulmasta tämän tilaisuuden tarkoituksena on jälleen kerran selvittää, mikä on Euroopan unionin kasvisuojeluaineen järjestelmä. Sehän perustuu kolmelle pilarille. Luvan antaminen, kestävä käyttö ja jäämien enimmäismäärä ensimmäinen pilari varmistaa sen, että Euroopan markkinoilla pääsevät ainoastaan sellaiset aineet, jotka ovat sääntöjen mukaisia ja täyttävät kaikki kriteerit turvallista käyttöä varten. Toinen pilari puolestaan takaa mahdollisimman kohdennetun ja kestävän käytön. Kolmannessa kriteerissä taas keskitytään enimmäismääriin ja mahdollisiin jäämiin lopput tuotteessa. Tänään, hyvät kollegat, tulemme keskustelemaan ensimmäisestä pilarista, eli luvan myöntämisestä, joka taas perustuu Euroopan unionin riskianalyysijärjestelmään. Tämä järjestelmä antaa systemaattisen menettelyn, jolla määritellään tehokkaat, suhteelliset ja kohdennetut toimet tai muut toimet, joilla terveyttä suojellaan aineiden kohdalla kyseessä on sekä viljelijöiden että muiden käyttäjien terveys sekä kansalaisten että kuluttajien terveys. Manakaan on tärkeää varmistaa, että Euroopan viljelijöiden veljelöillä on aina parhaat mahdolliset keinot käytössään, jotta he voivat tuottaa terveellistä, varmaa ja laadukasta ruokaa kaikille kansalaisille. Ankarin valiokunnasta on täällä paljon jäseniä paikalla. Kiitän tästä jäseniä. Meille tavoitteena tänään on keskustella avoimesti siitä, kuinka sääntöjä ja menettelyjä sovelletaan sellaisena kuin ne ovat nyt voimassa ja millaisia opetuksia voidaan tästä glyfosaattitapauksesta oppia. Tänään merkittävät kysymykset ovat pelissä koko Euroopan viljelijäkunnalle. Ensinnäkin, mihin toimeen, mihin toimintapolitiikkaan on ryhdytty, jota taataan mahdollisimman suuri avoimuus ja tieteellinen valvonta Euroopan unionin riskien arvioinnissa kemikaalivirastossa esimerkiksi? Ja toisaalta, millaisia mekanismeja on kaup- kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja riippumattomille tutkijainstituuteille, jotta voidaan seurata riskin hallintaa, varmistaen näin avoimuus ja puolueettomuus. Tässä kuulemistilaisuudessa pitäisi siis saada syvällistä analyysiä näistä kysymyksistä tehden selväksi, mitä lähestymistapoja unionin virastoissa on omaksuttu esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltojen tilanteeseen. Ja näin parlamentti ja sen jäsenet saavat kaikki tarvittavat tiedot voidakseen asioista tietoisena pohtia näistä, näitä hyvin merkittäviä poliittisia sosiaalisia kysymyksiä. Nyt hyvin nopeasti, jos puheenjohtajalle sopii, aloitamme ensimmäisen paneelin, jonka otsikkona on tiede, tieteeseen pohjautuva glyfosaatin arviointi. Minulla on ilo esitellä teille kolme e, asiantuntijaa. Ensimmäisenä professori Christopher Portier Manchesterin yliopistosta sanoo puheenjohtaja – hän on antanut, hän on tehnyt ainakin 200 julkaisua eh, ja 36 vuotta tutkinut asiaa. Viime toukokuussa hän lähetti puheenjohtaja Junckerille kirjeen, eh, johon sekä EFSA että EKA vastasivat. Nämä, nämä ovat molemmat, molemmat täällä läsnä. Seuraavana meillä on täällä kansainvälisen syövän tutkimuslaitos tohtori Kate Gitton. Hän jo 16, vuotta, 16 kuukautta sitten oli täällä parlamentissa mukana glyfosaatityöpajassa. Hän on Lionen IARC-laitoksen toksikologi ja hän tulee puhumaan glyfosaatin syöpää aiheuttavasta luonteesta. Sitten kolmantena asiantuntijana. 15 minuuttia puheen saa tohtori Jose Tarazona. Hän on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn kasvinsuojeluaineyksikön päällikkö. Hän työskenteli aikaisemmin kemikaalivirastossa Ekassa Helsingissä ja johti siellä riskinarviointikomiteaa. Teillä on, meillä on tällainen ping-pong-tyyppinen ohjelma. Minulla on täällä luettelo kollegoista, jotka ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. Annan kullekin yhden minuutin puheaikaa. Minuutin aikana on kerrottava, kenelle asiantuntijoista kysymys on kohdistettu, ja tämän jälkeen asiantuntijoilla on kaksi minuuttia aikaa vastata. Nyt aloitamme asiantuntijoillamme. Ensimmäisenä professori Christopher Portier, 15 minuuttia, olkaa hyvä. Aha, thank you. Now can you hear me? Kuuletteko mitä sanon? Kiitoksia siitä ensinnäkin, että minut kutsuttiin paikalle. Arvostan sitä suuresti. Tämähän toimii, sanoi puhuja. Olen tehnyt kaikenlaista. Olen toiminut mukaan luet myöskin lukuisissa lakialan yrityksissä konsulttina. Silloin kun on ollut kyse oikeustapauksista, on kyse glyfosaatista. Puhun valiokunnan kokouksissa yksityishenkilönä kuitenkin. Minulla on kolme seikkaa, jotka haluan, joita haluan valottaa kokouksissanne. Palaan näihin vielä puheenvuoroni päätteeksi. En nyt ennätä muuta. Tieteellinen näyttö, joka liittyy glyfosaattiin ja sen syöpäaiheuttavuuteen, perustuu kolmen asian. Ihmiset te, ihmisten epidemiologiaan, kokeellisiin, eläinkokeisiin, jyrsijöillä sekä tutkimuksiin, joissa ö, käytetään hyväksi mekanistisia vertailututkimuksia. Palaan näihin, me ei ehdoin enempää sanoa. Yleensä kokeita tehdään rotilla ja hiirillä ja nämä ilmat altistetaan vaikuttavalle aineelle pit, hyvinkin pitkäksi aikaa suhteessa niiden elämään. Olemassa erilaisia suuntaviivoja tai suuntaviivat sen osalta, kuinka kokeet tehdään. Yleensä käytetään neljä eläinryhmää. Yksi ryhmä ei saa ollenkaan vaikuttavaa ainetta, eli tämä verrokeryhmä. Ja nämä kolme muuta ryhmää, koeeläimiä, saa kukin erilaisen annoksen kyseessä olevaa kemikaalia. Tutkimukset tehdään sellaisella tavalla, että Kaikkea eläintyympäristössä valvotaan ja pelkästään altistuminen aineille on sitten se, joka aiheuttaa kasvaimia eläimessä. Kaikki muut seikat suljetaan ulkopuolella. Olemme erilaisia tutkimustietoja käytettävissä liittyen glyfosaatin käyttöön. Yhdeksän näistä tutkimuksista on hyvin rajallisia niissä on ongelmia. Ja pelkästään 12 tutkimusta on siellä sitä Votkavan mukaan. Rotilla on tehty seitsemän tutkimusta ja viisi hiirillä. Ne tehtiin eri aikaan, 26 vuoden aikavälillä. Eläimil, eläinten kokeessa olokesto oli erilainen, olosuhteet kokeessa olivat erilaiset, joten kaikki nämä muuttuvat tekevät tuota huomenna arvioinnissa. Lukuisia tutkimuksia vuosien mittaan tehty glyfosaatista juuri arvioita on tehty. Katso ensinnäkin, minkä tyyppisiä kasvaimia missäkin tutkimuksessa löydettiin. Kuusi arviota tai kuusi tutkimusta ovat nyt tässä lähinnä olleet huominen kohteena. EFSA ja EKA on käyttänyt tismalleen päätynyt samoihin kasvaintyyppeihin. Oikeastaan 13 saksalainen tutkimuslaitos antoi tutkimuksen glyfosaatista. Äh, pahlaatuisia lymfoomia löydettiin urospuolisissa rotissa, hiirissä. Tässä taulukoissa M tarkoittaa urospuolisia, F naaraspuolisia eläimiä. Eivät viitannut mihin ollenkaan kasvaa, mitä löydettiin aikaisemmista tutkimuksista vaikka aiemmissa tutkimuksissa niitä oli ilmennyt. Käyn näitä tutkimuksia läpi yksi kerrallaan ja katson, ja kerron, mihinkä minä päädyin, kun tutkin näitä tehtyjä tutkimuksia. Tuolla oikeassa ylänurkassa on lukumäär, luku kaksi. Se tarkoittaa, että tässä vaiheessa arviointiprosessia kaksi, kahden tyyppisiä kasmille löydettiin. Crimean kumppaneita tuli vuonna 2015 teollisuuden alan maksaman tutkimuksen. RR-tutkimuksessa havaittiin, että oli kasvaimia munuaisissa, ja muunkin tyyppisiä syöpätyyppejä, joita ei löydy tärkeimmistä tutkimuksista. X, X merkitään ne, jotka otettiin, keskus, otettiin tutkimuksen kohteeksi. Esimerkiksi vuonna 2009 tutkimuksessa ää, ei löydetty näitä pahanlaatuisia kasvaimia, joita tässä tutkimuksessa löydettiin. Sen osalta, mitä tietoa näistä tutkimuksista saatiin, otettiin tiedot huomioon. IRK otti huomioon vuoden 1993 tutkimukseen ja havaitsi niiden, sen tulosten pohjalta, että kaikkia syöpä- tai kasvan tyyppejä otettu huomioon. Nyt päädyt, sen tutkimuksen mukaan päättiin seitsemään erilaiseen kasvaintyyppiin. EFSA ja IKA antoivat oman arvionsa. He eivät ottaneet näitä keuhkokarsinoomia huomioon vuoden 2009 tutkimuksessa. He kyllä ottivat huomioon kaikki muut löydökset. Ne, he määrittelevät kaksi lisää kasvaintyyppiä, joita ei aiemmin otettu huomioon. Nyt on jo yhdeksän syöpälaatua mukana. EPA vuonna 2016 julkaisi oman asiakirjansa glyfosaatista Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto. Ja he havaitsivat, että ei ole kahta aiemmin löydettyä syöpätyyppiä, mutta naaraspuolisissa hiirissä ilmenneet hemangioma-tapauksen 2009 tutkimuksesta sen sijaan oli mukana heidän arviossaan ja systemaattisesti otettiin huomioon sellaiset kasvaintyypit, joita aikaisemmin on otettu huomioon aiempien tutkimusten yhteydessä. Ja itse löydin näitä vielä lisää, joten eri kasvaintyypit ovat nyt asiat jäsentä yhteensä 13. EFSA ja EKA otti näistä tarkkailuun vain kahdeksan tai kolme vain kahdeksan. Samantyyppinen arvio voidaan tehdä rottatutkimuksista. rotilla on tehty paljon nämä tutkimuksia ja eri kasvaintyyppejä, kasvaimen paikkoja on paljon enemmän kyyvsaatialtustusten myötä. Tässä nyt on seitsemän sellaista kasvaintyyppiä, ei ollut mukana missään tutkimuksessa. EFSA ja EKA otti vain 9 21 eri kasvantyypistä omassa tutkimuksessaan huomioon. Joten yhteenvetona voitaisiin todeta, että kasvaimia on yhteensä 34 tyyppiä. Niistä ne olisi pitänyt tunnistaa, niistä on keskustella. Tilastollisesti merkittävää tämä kasvain tyypit, tietysti huomenta kaikista tutkimista. EFSA ja EKA otti puolet tilastollisista merkittävistä kasvamista huomioon. EPA ei paljon pärjää paljonkaan paremmin, vain 18.34. 38. Miksi sitten on niin tärkeää, että tilastollisesti että löydökset otetaan huomioon ja katsotaan, miten niiden määrä kasvaa, kun glyfosaattialtistus kasvaa. Onko kyse pelkästään sattumasta? Mikäli ei tiedetä, sitä, miten glyfosaatti lisää kasvain riskiä, silloin ei ryhtä myöskään etsimään tällaisia kasvaimia. Essa ja Eka totesivat toukokuussa, että ne eivät rutinomaisesti tutki syvällisesti aiemmin tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyvät kasvaimiin. He eivät analysoi siis tietoa. He vain olettavat, että teollisuuden alan maksamat laboratorion tekevät tutkimukset ovat luotettavia ja kaiken kattavia, mutta ne eivät ole. Tässäkin tämä osoittautui todeksi. Pikemminkin tutkimukset ovat kallillaan sellaisen suuntaan, että näitä kasvatyyppejä löytyy vähemmän. 15 minuutissa en pysty käymään lävitse kaikkia näitä kasvaimia, joten keskityn se hematopoettisiin järjestelmän kasvaimien. NHL esimerkiksi, non-Hodgkinin lymfooman yksi esimerkki tästä. Kyse on ihmisistä esiintyvästä sairaudesta, mutta järki mukaan tästä ei löytynyt riittävästi näyttöä. Sama tyyppi, tässä on luoteltu sellaisia kasvaimia, jotka ovat samantyyppisiä kuin non-Hodgkinin lymfooma ihmisillä. 25 prosenttia kasvaimista, jotka liittyvät NHL, kuulut NHL-luokkaan, ja myöskin suuri määrä B-solun lymfoomia. On, nämä ovat erittäin yleisiä. B-solun lymfoomat hiirissä ovat samantyyppisiä kuin ihmisillä esiintyvät kasvamet. Nämä kaksi syöpätyyppiä ovat niin lähellä toisiaan, että ne ovat verrattavissa ihmisillä esiintyviin syöpiin. Mikäli esimerkiksi ihmisiä kehitetään b solulymfoomaan jotain lääkettä tai hoitoa, tällaista lääkettä tai hoitoa voidaan kokeilla hiiretä hiirillä koska ne ovat erittäin samantapaisia. Pahalaatuiset lymfoomat ovat hyvin eh, eh, hiirillä ovat hyvin samanlaatuisia kuin NHL lymfoomat ihmisillä, ovat riittävän lähellä toisiaan. Sekä EFSA että EKA tulisi johtopäätökseen, että lymfoomat hiirillä eivät ole glyfosaatin aiheuttamia. Ja antoivat monia syitä tähän. Ensinnäkin tulisi johtopäätökseen, että että ne ovat täysin, syöpätapaukset ovat täysin verrattavissa historialliseen verrokkimateriaaliin. Ja olisi parempi, että tutkittaisiin asioita samanaikaisesti kokeiluryhmässä ja verrokkiryhmässä. OECD on suuntaviivat, joissa varoitetaan tämmöistä tutkimista tämän tyyppisistä tutkimusmenetelmistä. Siinä sitä käytetään historiallista verrokkitietoa vaan sen sijaan, koska tämä saattaa olla erittäin harhanjohtavaa ja saattaa olla, että positiiviset löydökset luokitellaankin negatiiviseksi. He kehottavat käyttämään interkvartiilimenetelmää. Tällä tavalla löydökset kokeesta osoittivat, että pahanlaatuiset lymfoomat ovat tosi asia ja niitä on paljon enemmän kuin verrokkiryhmässä. Mutta tämä ei näy, mikäli on tällainen historiallinen verrokkitieto käytössä. Tämä on yllä, merkittävää, koska mikäli tarkastellaan trendi, trendejä, niin silloin saadaan erillisiä tuloksia. Suurin osa virastoista silloin reagoisi, mikäli jompikumpi testi antaisi positiivisia tuloksia. Johtopäätös tehtiin ja todettiin, että kaiken vuoden 1997 tutkimuksessa kaikkein suurimmassa altistus ryhmässä oli yleinen toksisuustaso potentiaalisesti, mutta koska eläimiä ei kuollut suuria määriä ja vain hieman niiden paino väheni, katsottiin, että ruoka oli paha eikä se jo, eläinten laihtuminen johtunut tästä aineesta. Toinen syy, miksi jotkut löydökset jätettiin huomiota, oli se, että joitakin syöpiä esiintyy pelkästään urospuolisilla, mutta ei naraspuolisilla eläimillä, mutta monet karsinogeenit aiheuttavat syöpää pelkästään jommassa kummassa sukupuolessa. Ja vielä yksi syy, miksi jotkut löydökset huomiota. Sanottiin, että löydökset eivät ole johdonmukaisia kaikissa neljässä tutkimuksessa. Tässä on kasvain tietoja tutkimuksista. Tästä täytyy pistää silmän eräs seikka. Jotkut tutkimukset olivat 18 kuukautta keskoltaan, jotkut paljon lyhyempiä. Miksi tällä on väliä? jotkut tutkimukset pidempiä. Hiiret saavat sattumaltakin kasvaimia, mikäli altistus on 18 kuukautta tai sitten se on 24 kuukautta. Se on sama kuin vertaisi kasvainten esiintymistä 55-vuotiaille ihmisillä tai 75-vuotiaille ihmisillä. Tulokset ovat hyvin erilaisia. Toinen sikä pistää silmään, että kaksi 18 kuukautta tutkimusta ovat kaikkein uusimmat tutkimukset ja tutkimusten välillä on jopa 26 vuotta. Moni asia muuttuu 26 vuodessa. Minkälainen olos, minkälaiset olosuhteet eläimillä on, genetiikka, ravintsemus, minkälaisia pahnoja eläimet käyttävät, kaikki muuttuu tällä välin. Mikäli eläimet saavat samaa ruokaa ja samanlaiset olosuhteet ja samanlaiset pahnat ja sama genetiikka, pitäisi olla kummallakin tutkimuskoeryhmällä 18 kuukautta kestäessä kokouksessa tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä. Tässä on pitkä aika tutkimusten välillä. Joskus kerätään tietoja yhteen hyvin monestakin tutkimuksesta, ja tämä vaikuttaa. Yksi näistä pidemmistä tutkimuksista on miltei tilastollisesti merkittävä myös. Johtopäätös. Toivon, että nyt pystyin antamaan nämä näyttöä siitä, että minun kolme teeseen pitävät paikkansa. Nykyinen prosessi, jota tarkastellaan torjunta-aineita, on tieteellisesti puutteellinen. Nyt pitäisi luoda riippumaton korkean tason tutkijoista koostuva paneeli tarkastamista tapa, jolla tieteestä tutkimusta uuden arvioidaan. Lisäksi se riittomasti arvioida raaka dataa, jotta voidaan välttyä siltä, että syntyy vääristymiä, kun tuloksia arvioidaan. Niin pitäisi julkistaa myöskin kaikki analyysit ja tieto, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja luottamusta en pystynyt nyt kaikkea käymään lävitse, mutta annoin joitakin esimerkkejä. Tämä liittyy pelkästään karsinkeisyyteen. Entä sitten lisääntymisterveys? En voi vastata näihin ja muut, muun tyyppinen toksisyys. Nyt en pysty ennen muuta tässä yhteydessä sanomaan, mutta entä sitten 450 muuta torjunta-ainetta, jotka on otettu uuden tarkaston kohteeksi? Mitä niistä? Yksi seikka on minulle tullut selväksi. Kun kaksi ja puoli vuotta sitten IARKin siitä, kun IRK antoi tutkimuksensa, on selvää, että ellei IRK olisi tehnyt tätä uuden arviota, minä en olisi täällä tänään, en olisi täällä teille kertomassa, että puolet näistä syöpätapauksista jätettiin huomiota tutkimuksissa. Enkä olisi täällä kertomassa teille, että olen erittäin huolestunut siitä, että tämä koko prosessi on tieteellisiltä perusteiltaan läpimätä. Molto bene, grazie. Eh. Suuret kiitokset eh, professori Portierille. Kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheajoista. Nyt annan puheenvuoron eh, tohtori Kate Gittonille kansainvälisestä syövän tutkimuslaitoksesta IARC. 15 minuuttia teillekin, olkaa hyvä. Good morning everyone. Can you hear me? Hyvää huomenta kaikille. Kuuletteko minua? Kiitoksia kutsusta tänne. Minä olen Kate Guyton, minä olen vanhempi toksikologi IARCssä, kansainvälisessä syövän tutkimuslaitoksessa. Me olemme kans- tieteellinen laitos, me olemme maailman terveysjärjestön virallinen syövän tutkimuslaitos ja toimipaikkamme Lyonissa, Ranskassa. Minulla ei ole mitään taloudellisia etuja, jotka liittyvät tähän aiheeseen, sen haluaisin heti aluksi sanoa. Tämä ei varmaan ole mikään uutinen kenellekään täällä, mutta IRC luokitteli glyfosaatin todennäköiseksi ihmiselle selle karsinogeeniksi. Ja IRC käyttää arvioita, joita, tekee arvioita, joita arvio, jotka käytetään maailmanlaajuisesti. Nämä arviot ovat johtavien asiantuntijoiden tekemiä ilman mitään eturistiriitoja. Tämä on erittäin tärkeää. IRC ei tee mitään toimintasuosituksia. Me olemme osa WHOta ja me palvelemme suurta yhteisöä, joka voi tehdä erilaisia toimintapäätöksiä riippuen meidän arvioistamme. Te ehkä haluatte tietää, miten nämä meidän monografiamme arviomme tehdään. Jos on tällainen iso kasa papereita, niin miten niistä tehdään tällaisia oransseja kirjoja, jotka kutsutaan IARCn monografioiksi, niin kuin meillä tässä on glyfosaatista. Kaikki vastaukset kysymykseen löytyvät ähm, tästä esipuheesta. Se äh, löytyy netistä. Se on noin 25 sivua pitkä. Se antaa meille äh, ohjenuoran, miten valitsemme osallistujat, miten hallinnoimme etuuristiriidat, käsittelemme sidosryhmiä ja johdamme kokoukset. Se määrittelee myös kriteerit, äh, joilla voimme arvioida tutkimustulokset erilaisista tutkimuksista, joita on tehty ihmisillä, eläimillä, jotka ovat mekanistisia. Ja sitten se selittää päätöksentekoprosessin näille arvioille. Ja kerron teille vähän nyt tästä meidän arviointiprosessistamme. Eli ensimmäinen kysymys on, kuka tekee meidän arviomme. Ja sen tekee työryhmä, jossa on riippumattomia tutkijoita ilman eturistiriitoja. Ne täytyy täyttää tällainen lomake sidonnaisuuksistaan ja näitä henkilöitä käytetään arvion laatimiseen. He tekevät arviot eikä valitettavasti kukaan muu. Minä olen osa IARCn sihteeristöä, minä koordinoin tämän arvioinnin eri aspekteja ja minä varmistan, että arvioinnit tehdään tuon ohjenuoran esipuheen mukaisesti, jonka juuri teille esittelin. Arvioinnit tehdään avoimella tavalla, mutta me mahdollistamme vierailijoiden seurannan. Meillä on kolmenlaisia vierailijoita. Meillä on kutsuttuja asiantuntijoita, joilla on tietoa aiheesta, mutta mahdollisesti myös kilpailevia etuja. Sitten meillä on hallitusten ja terveysviranomaisten edustajia. He ovat aina tervetulleita. Ja kolmanneksi meillä on tarkkailijoita. He yleensä tulevat teollisuudesta. Heidän täytyy kertoa, kenen puolesta he tarkkailevat arviointia. Eli glyfosaatis mm, kohdalla meillä oli Monsanton tarkkailijoita Euroopan äm, äm, Euroopan sato suoja yhdistyksistä meillä oli monenlaisia tarkkailijoita, mutta he eivät ähm, voi puuttua arviointiin. He ehkä voivat saada mahdollisuuden puhua kokouksissa, mutta eivät silloin, kun työryhmä tekee arviotaan. He ovat siellä tarkkailemassa, he eivät saa millään lailla puuttua tähän prosessiin. Ja he ovat siellä ainoastaan rajoitetussa määrin, he eivät saa vaikuttaa prosessiin millään lailla. Joten tämä tieteellinen prosessi on muodollinen, rakenteellinen asiantuntija-arvio. Meillä on kolme eri tutkimustulosten haaraa, jotka arvioidaan eri. Sitten on toinen vaihe, jolloin nämä yhdistetään hyvin muodollisella tavalla. Tuolla alhaalla näette sen määrän aineita, jotka on luokiteltu näihin luokkiin. Ja minä olen tehnyt yli tuhat arviota, niin suurin osa näistä arvioista päättyy kolmanteen luokkaan, eli niitä ei voida luokitella karsinogeeniseksi. Eli olemme siis tarkastelleet tutkimustuloksia, mutta emme pystyneet tekemään arviota tulosten perusteella. Miten sitten päädytään näihin toisiin luokkiin. Aineet, jotka ovat ensimmäisessä luokassa, niin niissä on hyvin selvät tutkimustulokset, jotka osoittavat, että ne aiheuttavat, äh, ne ovat karsinogeenisia ihmisillä, ne ovat genotoksisia, ähm, esimerkiksi, ja silloin ne päätyvät tuohon korkeimpaan luokkaan. Mutta kun on kyse muista aineista, esimerkiksi glyfosaatista, niin todistusaineisto syöpää aiheuttavuudesta ihmisillä on rajoitettu. Tämä tarkoittaa, että on myönteisiä tuloksia, myönteisiä merkkejä tietyistä tutkimuksista. Niitä ei pystytä selittämään muilla tekijöillä. Samanaikaisesti sattumaa ei voida täysin sulkea pois. Eli on ähm, todennäköisyyksiä, mutta sitä ei pystytä täysin varmistamaan tämän aineen aiheuttamaksi. Jos on rajallista todistusaineistoa, niin silloin mennään automaattisesti ryhmään 2b. On mahdollista siirtyä ryhmään 2a, jos todistusaineisto on lähestulkoon riittävä. 2a-luokkaan päätyy myös, jos on riittävästi todistusaineistoa syöpää aiheuttavuudesta koeeläimissä. Tämä on siis hyvin tarkkaan määritelty prosessi, miten tämä luokittelu tehdään. Kun saadaan tuo rajallinen todistusaineisto syöpäaiheuttavuudesta ihmisillä, niin silloin ei voida jättää ainetta luokkaan kolme. Silloin pitää olla luokassa 2b tai a. Sitten tämä on tyypillinen monografian laatimisprosessi. Meillä on avoin prosessi ja meillä on avoimet julkaistut menetelmät. Näiden menetelmien pohjalta me ilmoitamme kokouksistamme vuotta etukäteen ja nämä ovat ne asiat, jotka ilmoitamme. Me keräämme tietoja ja asiantuntijoita ja toivotamme tervetulleeksi tarkkailijoita. Monsanto teki kolme pyyntöä ja hyväksyimme ne kaikki. Sitten noin kuukausi ennen kokousta me ilmoitamme kaikista kokoukseen osallistujista. Me nettisivuilla kerromme, kuka tulee olemaan salissa, ketä he edustavat, ovatko he tarkkailijoita vai eivät ja mm, kenestä meidän työryhmämme koostuu. Eli kaikki ne henkilöt, jotka tulevat meidän kokoukseemme myöskin kaikki tarkkailijat, kaikki ne, jotka saavat um, laatia asiakirjoja. Nämä asiakirjat ovat sellaisia, että niitä täysin käsitellään työryhmässä samanaikaisesti. Kaikki kokoukseen tulijat saavat käsitellä tai saavat lukea niitä. Kokouksen jälkeen me julkaisemme Lancet Onkologi, Onkologi-lehdessä mm, mm, raportin ja sitten julkaisun jälkeen me käännyimme muiden virastojen puoleen ja annoimme referenssilistamme, jotta he näkisivät, mitä tietoja me olemme katsoneet. Me todella nopeutimme tämän koko monografian julkaisemista. Me kovasti pyydettiin tätä varmistaaksemme, että kaikki voivat ymmärtää tämän työryhmän Äh, ajatuksen. Nyt tulen hyvin lyhyesti puhumaan tästä tieteestä. Ymmärrän, että tämä ei ole tieteellinen elin, mutta minä puhun, äh, työskentelen tieteelliselle laitokselle. Mä haluan kertoa teille, miten tämä prosessi menee. Me olemme yhdessä, työskentelemme yhdessä hallitusten kanssa. Me yritämme saada mahdollisimman paljon julkista tietoa ähm, esille. Me käytämme siis julkista tietoa arvioitamme pohjalla. Tämä ei ole mitään uutta tietoa. Tämä on osa tätä meidän ohjenuoraamme esipuhettamme. Tästä keskusteltiin Lancet Journalissa 2013 ja silloin sanottiin, että teollisuus yrittää antaa meille tu- omia tutkimuksia niin kauan kuin pidämme ne salassa ja näin emme pysty tekemään, koska se vahingoittaa avoimuutta ja riippumattomuutta. Me emme voi toimia näin mandaattimme puolesta, joten tämä on meidän toimintatapamme. Me käytimme tutkimuksia, jotka liittyvät eläinten syöpiin, jotka ovat ihan julkisia. Me käytimme myös tutkimuksia, jotka liittyivät ihmisiin ja ammatilliseen altistumiseen. Ne olivat oikeastaan pelkästään ammatilliseen altistumiseen liittyviä maanviljelijöitä, metsätalouden työntekijöitä. Oli tutkimuksia yhteisöistä, jotka olivat altistuneet ruiskutusten aikana. Tämä on hyvin hankala tilanne, jossa ihmiset altistuvat haluamattaan ja jonkun verran haittoja löydettiin, ei paljon Tutkimukset, jotka osoittivat syövän syntymistä ihmisissä, olivat rajallisia. Suurin osa tuli tällaisista tapausverrokkitutkimuksista. Sitten on suuri kohorttitutkimus käynnissä kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa ja työryhmä teki myös meta-analyysin kaikista näistä tutkimuksista. Tämä osoitti myös kohoneen riskin, jota ei muilla tekijöillä pystytty selittämään. tutkimukset jyrsijöillä antavat myönteisiä tuloksia. Me tutkimme kaikki tutkimukset, myönteiset ja kielteiset. Me katsomme, että toistuuko myönteinen signaali. Kyse ei ole vain yhdestä erillisestä tutkimustuloksesta, sen on toistuttava. Me käytämme tilastollista testiä voidaksemme sulkea sattuman pois. Meillä oli joitakin esimerkkejä haitasta DNAlle Mm, vahingoista DNAlle. Jos meillä olisi ollut enemmän tällaisia äh, tutkimuksia äh, yhteisöistä, jotka olivat altistuneet ruiskutuksille, se olisi äh, voinut olla hyödyllistä. Meillä huomasimme, että glyfosaatti on negatiivinen bakteerilla. Me mielellämme käytämme Amesin testiä äh, tunnistaaksemme genotoksiset aineet, ja jos Amesin testi on negatiivinen, se voi olla vaikea, koska se on yksi päävälineistämme. Ähm, Sitten yhteenvetona vaaranarviointi rajallista todistusaineistoa syövästä ihmisillä, riittävää todistusaineistoa oli syövästä eläimillä ja vahvaa todistusaineistoa siitä, että mm, tämä aiheuttaa DNA ongelmia ja oksidatiivista stressiä, joten riittävästi todistusaineistolla oli luokitella tämä luokkaan 2A, todennäköisesti karsinogeeninen ihmiselle. Miksi arvioimme äh, glyfosaattia. Me saamme julkisuudelta ehdotuksia, jos haluatte, että jotain tiettyä ainetta tutkitaan. Me tutkimme aineita, jotka vaikuttavat ihmisiin ja sitten täytyy olla tietenkin jonkinlaista todistusaineistoa karsinogeenisyydestä. Ja jos manuaalisesti valitaan joku torjunta-aine, niin se saattaa olla mm, puolueellista. Me arvioimme tämän toisella tavalla ja tässä näkyy erilaisia torjuntainen luokkia ja tutkimusten määrä eri aineilla ja tässä näkyy myös se, kuinka lähellä nämä ovat toisiaan, niin se kertoo kemiallisesta läheisyydestä. Me arvio, olemme arvioineet melkein kaikki ähm, aineet tästä DDT, äh, lindaani, äh, pentaklorofenoli ja tämä oli tapa valita mm, aine tutkittavaksi. Ja tämä nyt on viimeinen kalvoni. Olemme useita torjunta-aineita arvioineet vuosien aikana. Suurin osa torjunta-aineista päätyy luokkaan kolme, kuten monet muut aineet, joita olemme arvioineet. Mutta tämä prosessi on hyödyllinen siinä mielessä, että monet uusimmat tutkimuksemme, kun niihin menee paljon aikaa, johtivat siihen, että aineet luokuteltiin luokkaan 2a, 2b tai 1. Mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaisi olla meidän arvioistamme. Grazie, la professoressa Kiitoksia tohtori Götyn. Ja sitten seuraavana viimeinen asiantuntijamme täältä erää tohtori Jose Tarazona, eh, EFSAn kasvinsuojeluaineyksikön päällikkö. Olkaa hyvä, teilläkin on 15 minuuttia. Thank you, honorable chair, honorable member. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo tulla tänne kertomaan Euroopan unionin glyfosaattiarvioinnista. On selvää, että kyseessä sääntelyprosessi, se on osa asetusta 11.7, joka on hyväksytty tässä parlamentissa ja neuvostossa lokakuussa 2009. Sillä on kaksi tarkoitusta ensimmäisenä varmistaa korkean tason ter- ihmisen terveys- ja ympäristösuojelija ja toisaalta varmistaa, että viljelijöillä EU-ssa on välineet, joita ne tarvitsevat voidakseen suojella peltojaan ja tuottaa turvallista ruokaa. Sääntelyprosessissa selvitetään, mitkä ovat eri toimijoiden roolit. Prosessi aloittaa, alkaa teollisuudesta, joka haluaisi markkinoilla kasvinsuojelualueita EU-ssa. Näitä kutsumme tuota, tuottajaksi tai hakijaksi. Ja sitten meillä on jäsenvaltio, joka tekee ensimmäisen yrityksen tarkistuksen ja sitten EFSAssa järjestämme vertaisarvioinnin koskien jäsenvaltion raportteja. Tässä kuulemme jäsenvaltioita ja palaamme myös hakijan otamme yhteyttä hakijaan ja tarvittaessa järjestämme julkisen kuulemisen, jotta voidaan ottaa myös yleisiä muut sidosryhmät tähän mukaan. Aloitetaanpa prosessista. Prosessi alkaa lainsäädännöllistä puitteista, jotta voidaan varmistaa korkean tason suoja kaikki yritysten esittämät kasvinsuojeluaineet edellyttävät arviointia jäsenvaltiotasolla. Euroopan unionin kansalaisten ympäristön suoja on tällä prosessilla suojeltu 10 vuoden tai 15 vuoden välein kemikaalista riippuen, niin yhtiöiden on palattava jälleen esittämään uudestaan nämä hakemukset, mukaan lukien uudet tiedot. On tärkeää mainita, että glyfosatin tapauksessa hakija ei ole ainoastaan Monsanto. Meillä on 24 eri yhtiötä tässä ja meillä on tutkimuksia koskien näitä 24 eri yhtiötä glyfosatin osalta. Yhtiöiden on esitettävä hakemus sisossa äh, äh, äh, isona hakemuksena. Meillä on tässä satoja, tuhansiakin sivuja hakemuksessa yhtiölle ei ole valinnanvaraa, vaan niiden on palattava asetukseen, jossa on selkeät datavaatimukset vaatimukset, ja, ja niiden avulla voidaan arvioida vaara ihmisten eläinten ja luonnon ter- terveydelle. Tämä, voitte nähdä, että useat kasvihuon, kasvia suojeluaineet on määritelty syöpää aiheuttaviksi tai hormonihäiriöiden häiritsijöiksi tai muuksi että on valtavasti tietoja, joita ei edellytä muita kemikaaleilta EU-sta. Arviointi on siis hyvin kattava. Sitten tämä, meillä on näyttöä, jossa on eri tutkimukset mukana. Ensinnäkin pakolliset turvallisuustutkimukset, jotka yhtiön on tehtävän kansallisten ohjesääntöjen mukaan, eikä metallurgia saa yhtiö itse päättää. Tämän lisäksi tarvitaan tieteellinen tarkastus ilman mukaan arviointiin, mutta tutkimukset eivät riitä. Hakijan on myös osoitettava turvallisuus ainakin laajasti viljeltyjä kasveja varten kun näitä aktiivisia aine- vaikuttavia aineita käytetään niin yhtä ainetta varten. Asetuksessa edellytetään, että hakemuksessa käsitellään kaikki tutkimukset näin EFSA ja jäsenvaltiot voivat palata tuohon alkuperäiseen tutkimukseen ja raakatietoon ja voivat varmistaa haki, hakemuksen kaikki tiedot. Lainsäädännössä on selvää, että kun hakee jättää hakemuksen, osaa hakemuksesta voidaan pitää luottamuksellisena. Sitten tämä esittelevän jäsenvaltion arviointi tapauksessa on Saksa. Tutkimuksessa arvioidaan yhtiöiden tekemät hakemukset jäsenvaltiolla on pääsy näihin tutkimuksiin. Hän voidaan palata näihin arviointiin, voidaan tarkistaa, ovatko nämä arviot ja yhteenvedot, joita hakija esittelee, paikkansa pitäviä, jonka esittelevä, jäsenva- esittelevä jäsenvaltio voi varmistaa tietojen oikeellisuuden. On myös mahdollisuus nähdä nämä virheet Ja mikäli teollisuudella on tässä vastalauseita, niin jäsenvaltio voi toimia. Tässä on paljon plagiarismia, plagiointisyytteitä esitelty ihmisiltä, jotka eivät tunne prosessia. Esittelijä, esittelevä jäsenvaltio voi tulee vahvistamaan tiedot esittelevän jäsenvaltioiden asiakirja kattaa kaikki alueet, eh, kansainvälinen eh, ihmisten terveys, eläinten terveys, ympäristön tila, riippumatta siitä, ovatko näkemykset samoja kuin hakijalla. Erot tietenkin tuodaan esille ja voidaan asiakirjasta varmistaa nämä arviot. Jokaisessa relevantissa tutkimuksessa – löytyy yhteenveto, joka, jonka esittelevä jäsenvaltio on voinut tarkistaa. Tässä tapauksessa yhtiö totesi, että, tut, että, että tässä oli riittävän tiedot, jotka osoittivat, että hiirillä tämä ei ollut, tai rotilla tämä ei ollut syöpä aiheuttavaa sanoo se OECDn ohjesääntien mukaan tehty tutkimus. Jäsenvaltio kuitenkin totesi, että tässä oli puutteita, joten tutkimus ei ollut validi. Näin tehdään kaikkien tutkimusten kohdalla koskien ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa esittelyssä jäsenvaltiossa. And the next step is the peer review. Is the step conducted by EFSA? Vertaisarviointi. ja jäsenvaltiossa tehtävä vertaisarviointi. Kaikki tieteelliset julkaisut sisältävät vertaisarviointia. Tätä prosessia käytetään laajasti. Prosessi alkaa jäsen, esittelevän jäsenvaltion tekemällä hakemuksella EFSassa ja jäsenvaltiossa. Aloitamme tämän prosessin ja edistämme julkisen kuulemisen glyfosatin osalta se alkoi 2014. Arvioinnin tekevät riippumattomat asiantuntijat julkisissa tahoissa, elimissä. Nämä tekevät yhteistyötä meidän Parmassa. Meillä on myös yli 70 asiantuntijaa EUn jäsenvaltioista ja, ja myös Norjasta. Avoimuudesta on puhuttu paljon. On tärkeää mainita, että jos katsotaan näitä asiakirjoja, niin sieltä löydetään, löydetään kaikki EFSAn arvioon annetut kommentit ja niihin tehdyt vastaukset Tämä osoittaa, kuinka avoin prosessi on ollut. Tietenkin jokaisen asiantuntijakokouksen pöytäkirjat ovat myös julkisia. Yksi tärkeimmistä seikoista EU-prosessissa, jolla varmistetaan ihmisten ja ympäristön tila, koskee sitä, että EFSAn ja jäsenvaltioiden asiantuntijoilla on pääsy raakatietoon, alun, alkuperäisiin tutkimuksiin, ne voivat tarkistaa EFSA asiakirjasta, että näin todella on. Tämä koskee Saksan alkuperäistä tutkimusta. Keltaisella näkyy tuossa arviointia muutokset vertaisarvioinnin jälkeen. Täällä nähdään, että muutamia asioihin asiantuntijat olivat puuttuneet, toisiin ei. Täällä on myös lisää muutoksia. Jos katsotaan tätä asiakirjaa, niin jopa noita, näitä numeroita on muutettu. Tämä osoittaa, että EFSAn asiantuntijat ja jäsenvaltioiden asiantuntijat kyllä tarkistavat alkuperäistä tutkimuksesta nämä tiedot. Saksan raportin vertaisarvioinnin osalta. Alkuperäisessä ehdotuksessa Saksa oli sitä mieltä, että mitään viitetasoa ei tarvitsisi asettaa, mutta vertaisarvion jälkeen näette, mitä tapahtui. Tässä palattiin alkuperäisiin tutkimuksiin ja tunnistettiin sieltä vaikutuksia, joita ei esittelevä jäsenvaltio ollut korostanut ja sen perusteella päätyi siihen, että tarvitaan tämä äh, akuutti viitemäärä, joka oli 0,5 milligrammaa kiloa kohti. Määrittelemme tämä arvo, annamme, lisäämme monimutkaisuutta ja yhtiöille, kun ne pyrkivät näitä markkinoimaan, koska näin lisätään merkittävällä tavalla myös kuluttajan suojaa. Vertaisarvioinnin jälkeen julkaisimme päätelmät, jotka perustuvat esittelemän jäsenvaltion raporttiin, joka perustuu hakijan arviointiin ja se kattaa kaikki arvioinnin osa-alueet. Syöpäaiheutuvuuden ominaisuuden osalta tiedätte, että päätelmät perustuvat laajaan näyttöön ja päädymiseen, että mitään syöpäaiheuttavaa potentiaalia ei ole, eikä, eikä tällaista luokittelua tarvita glyfosaattia varten. On myös tärkeää mainita, että kaikki sääntelyvirastot Kanadassa, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa ovat vahvistaneet tämän sama on kasvinsuojeluryhmissä ekassakin Euroopan kemikaalivirastossa, jotka ovat, jolla on viimeinen sana harmonisoidussa klass- luokitteluasioissa, ja sielläkin päädyttiin siihen, että glyfosaatti ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi. Meitä on syytetty siitä, että arviointi on perustunut teollisuuden tutkimukseen, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Jos luette päätelmät, olemme tunnistaneet genotoksisuutta eri kemikaaleja varten. Tämä ei liity glyfosaattiin. Ja näissä päätelmissä, nämä päätelmät ovat tu, perustuvat julkiseen kirjallisuuteen. Lisäksi on väitetty, että arviointi on ollut hyvä yrityksille, että se on ollut hyvin hellävarainen yrityksille. Meillä on kuitenkin todella määritelty nämä akuutit viitteet annokset. Ja kuten sanoin, se aiheuttaa, se ei todella lisää kuluttajia suojaa ja se aiheuttaa taakkaa yhtiöiden luvan hakemiselle. Jos teille on tämä järjestelmä tuttu, niin ymmärrätte, että kun tällainen taso määritellään, se saattaa tuoda lisää huolia yhtiöille kuin esimerkiksi se, että aine olisi luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokassa kaksi. Ei sitten on syytetty, että emme ole kaikkia aloita kattaneet, mutta katsokaapa kuitenkin on että Täällä on ympäristövaarat tunnustettu, joita voidaan lieventää ja olemme suositelleet jäsenvaltioita harkitsemaan tarkkaan näitä asioita ja varmistamaan, että, että riskit viljelijöille ja ympäristölle on katteettu. Glyfosaatti on kasvimerkki, jos luetaan päätelmät, ymmärretään, että siellä on vaaroja sekä äh, kas, siis on raskia kasveille, mutta näitä voidaan äh, rajoittaa asianmukaisin toimin jäsenvaltioissa. Yhteenvetäen EFSAn ja EUn arviointi, eli EFSAn tutkijat äh, mukaan lukien suuri määrä asiantuntijoita jäsenvaltioista, EUn glyfosaatioarviointi tehtiin laillisissa puitteissa – tässä parlamentissa ja neuvostossa. Ja sitä samaa menettelyä käytetään nyt kaikkia kasvimyrkkiä varten. EFSA on ottanut vaikut, on mukana prosessissa, joka koskee vaikuttavaa ainetta, mutta ei loppu, lopputuotetta, se kuuluu jäsenvaltioille kunkin tuotteen kohdalle. Onkin tärkeää, että jäsenvaltiot keskittyvät EFSAn päätelmiin – arvost, äh, arviointi perustuu kattavan näyttöön. Meillä oli 1500 tutkimusta analysoituna, 700 tutkimusta koski ainoastaan toksikologiaa, eli tietoa oli valtavat määrät. Kyseessä on riippumaton prosessi, jossa on mukana asiantuntijoita EFSAsta ja jäsenvaltioista. Ja mukana on julkinen kuuluminen, jota kautta on saatu lisätietoa ja se on ollut hyvin avointa ja kaikista päätelmistä ja pöytäkirjoista on annettu julkista tietoa. 600 000 asiakirjoja on todella julkaistu EFSAn taholta. Kiitoksia. Bene, grazie anche al nostro ter- Kiitoksia myös kolmannelle asiantuntijalle, Jose Tarazonelle EFSAsta. Ja nyt aloitamme kyselyn vastaussession. haluaisin muistuttaa, että annan siis minuutin kullekin kollegalle ja pyydän, että, että ilmoitatte, kenelle asiantuntijoista osoitatte kysymyksen. Aloitamme välittömästi. Annan puheenvuoron Pilara Ajuusolle ensimmäisenä. Muchísimas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymykseni yleisesti kaikille kolmelle. Olen aivan varma, että IARC on täysin riippumaton, samoin EFSA. Minulla on ollut myös mahdollisuus osallistua näiden tutkijoiden valintaan, jotka toimivat siellä eri paneeleissa. Kaikki vaikuttavat aineet riippuen annoksesta voivat olla joko parantavia lääkkeitä tai myrkkyjä, jotka tappavat. Tässä ajattelen että tiettyä ainetta, joka on kaikkein tunnetu. Haluaisin kysyäkin teiltä, oletteko käyttäneet näitä käytännössä käytettäviä annoksien kanssa, ottaen huomioon näiden tuotteiden että onko tässä käytetty ainoastaan vaikuttavaa ainetta vai kaupallistettua tuotetta, jossa on myös mukana nämä lisäaineet. Tarasonalta haluaisin kysyä, millaisia julkisia kuulemismahdollisuuksia eh, ja asiantuntijoiden kuulemismahdollisuuksia teillä on ollut? Ja sitten vielä eh, tohtori Guitonilta haluaisin kysyä IARCstä. Puheenjohtaja keskeyttää yksi kysymys ja yhdelle asiantuntijalle tämä on esitettävä. Perdone, yo quería saber... Anteeksi vain, mutta minä halusin tietää. No le interesa que haga otra, ¿verdad? Aha, ette halua täten toista kysymystä. No eipä se tietenkään teille sovi. Onpa aika merkittävää, että täällä on mukana instituutio, joka on eri mieltä kuin nämä kolme muuta. Nyt haluaisin tietää, aiotteko pitää jonkun yhteisen kokouksen? Kiitoksia. La risposta a questo punto... La... vuorossa, edu, tohtori Tarazona. Thank you. Kiitoksia. Meillä oli julkinen kuuliminen, siinä oli mukana kaikki sidosryhmät ja lisäksi tehokkuus, ihmisten terveys, ravi, ravinto, mielenterveys, toksikologisuus, ympäristön kannalta myrkyllisyys, nämä kaikki otettiin huomioon. Karsikoneen geenisyyden osalta otin huomioon IARKin tutkimus, jo sitä ennen oli tultu siihen että glyfosaatti ei tarvitse luokitella syöpainottavaksi. Lancetissa oli tästä alustava kirjoitus jo odottelimme, että komissio reagoisi ja lopullinen monografi julkaistaisiin. Viittaus iarkin jo mainittiin ja periaatteessa, että muutama lisätutkimus oli tehty epidemiologista mutta sitten Saksa teki, Saksa uusi arvio kansakunnan ja järjestelmä asiantuntijakuulemisen, joka ikinen kommentti ja hu- huomio, joka tuli eri suunniltaan, on dokumentoitu ja täysin julkista tietoa. Kiitoksia sitten Erik Andrio, olkaa hyvä. <clears throat> Kysymykseni puheenjohtaja on seuraava. Tämä on EFSAlle osoitekysymys. kysymys. Kuinka mä että suurin osa akateemisesta tutkimuksesta viittasi glyfosaatin genotoksisuuteen, mutta EFSA on kuitenkin eri mieltä. Toinen asia, katsotteko te herra Tarasona, että on tällainen tieteellisesti hyväksyttävä, että eurooppalainen elintarviketurvallisuusviranomainen luottaa täysin Monsanton asiakirjan vuolta 2012. Voitteko vakuuttaa minulle selkeästi ja julkisesti, että saksalainen virasto, joka kutsutti kuulemisen kieltäytyy tulemasta ja että ESA väittää, että Monsanto ei ole vaikuttanut mitenkään tilanteeseen, ja, mutta arviointiraportissa ei, kun puhutaan glyfosaatista, ei kertaakaan mainita edes Monsantoa. Katsotteko, että tämä on omiaan lisäämään luottamusta Euroopassa tällaisiin instituutioihin, joiden pitäisi toimia kansalaisten mukaisesti kuitenkin? Kiitoksia vielä professori Taratsonalle vastausvuoro. Kiitoksia. Minä olen jo selittänyt, että Saksan arvio on 24 yrityksen hakemuksen tulos mukaan lukien Monsanto. Ja siinä on yhteenvetoja ja joitakin tiettyjä kohtia yrityksiltä, Esittelijä tässä tapauksessa oli Saksa. Normaalissa prosessissa on 200 torjunta-ainetta. Tämä on normaali prosessi. Jos esittelijä jäsenvaltio vahvistaa, että yrityksen arvio on oikea, niin sitten se lisätään tähän raporttiin. Voitte nähdä tässä asiassa, että esittelijä jäsenvaltio Saksa tässä tapauksessa selvitty vitti, kap, kappaleessa kuusi osassa kolme, että se ottaa mukaan yritysten arviot muutoksilla. Kaikissa tutkimuksissa on otettu viite mukaan, viite Saksalta. Tämä osoittaa, että tutkimus on arvioitu. Ja esittelin tämän myös kalvoissaan. Jokaisessa relevantissa tutkimuksessa on yrityksen arvio ja se on tietenkin kopioitu yritykseltä, koska se on yrityksen arvio ja sitten arvio jäsenvaltion esitteli asianvaltion arvio. Joissain tapauksessa Saksa on samaa mieltä, toisissa tapauksissa ei. Sitten EFSAn tutkijat ja 28 valtion, 27 plus Norja, asiantuntijat arvioivat, että oliko Saksan arvio oikea. Tämä oli vain yksi esimerkki, koska minulla ei ole enempää aikaa 15 minuutissa, mutta on paljon samantyyppisiä esimerkkejä, joten on aivan selvä, että Saksa kopioi sen osun, mikä piti kopioida, muutti sen, mitä piti muuttaa, ja teki vertaisarvio, niin muutti lisää elementtejä ja teki kunnollisen arvion, mikä mielestäni on tieteellisesti perusteltu. Kiitoksia sitten Richard Hasworth. Thank you, my question. Kiitos. Kohdistaisin kysymykseni EFSAlle. Kyse on luokittelujärjestelmästä. Luokittelujärjestelmä on sekä vahvuus että heikkous, näin voisi sanoa tämän järjestelmän osalta. On tietystikin aina houkuttelevaa kategorisoida aineita absoluuttiselta pohjalta, mutta kaikki tiedämme, että kemiankin teollisuudessa mikään ei ole musta eikä valkoista. Jokapäiväisiä tuotteita on suuri määrä aineita, jotka on luokiteltu syöpäaiheuttaviksi. Esimerkiksi hiuslakkaa, kuivapesuaineet, hiili, kaikkia näitä voidaan pitää karsinogeenisinä. Kysymykseni on siksi seuraava. Tämä liittyy suhteeseen riskiin ja vaaraan. Yhtäältä näin, että glyfosaatti on luokiteltu niin, että on rajallinen määrä näyttöä, mutta sama pätee myöskin ddt esimerkiksi käytännössä. Tämä vaikuttaa minulta kaikkea muuta kuin korrektilta tavalta. Ja sitten todennäköisyys, että syntyy vahinkoa, mikäli on altistunut aineelle. Miten te suhtaudutte tähän suhteellisuuteen, kun on kyse vaarallisista aineista riskeistä. Vielä Jose Tarazona. Kysymyksestä. Luokittelun järjestelmä, jota käytämme EU-sta, käsittiin, että kysymys oli pikemminkin ekalle, joka vastaa luokittelusta, mutta toki EFSAssakin niitä käytämme. EU-ssa käyttämämme luokittelujärjestelmä on sellainen, josta sovittiin YKssa globaalissa harmonisoidussa luokittelu- ja merkintä järjestelmässä ja EU ensimmäisenä otti käyttöön tämän laajan, maailmanlaajuisen luokituksen. Sitä käytetään asiantuntijoiden taholta kaikkialla maailmassa ja sillä voidaan taata korkean tason äh, arviointi kaikille kemikaaleille. Siinä on, se perustuu erityyppisille näytöille erityyppisiä syöpää aiheuttavia ja toksisia luokituksia. Kategori 1A, 1B, luokka 2, riippuen näytöstä voidaan luokitella aine eri tasoille. EFSassa käytämme luokittelussa tätä järjestelmää, joka perustuu ohjesuunnille, jotka kehitettiin e- EKassa, ja se perustuu YK-järjestelmään puolestaan. Vaaran tunnistaminen on selkeää ja kuten ymmärrätte, luokittelu perustuu vaarallisuuteen. Meidän on pohdittava, kuinka tämä vaarallisuus näkyy riskiarvioinnissa, mutta vastaukset eivät ole osa luokittelua. EFSAn päätelmissä näette, että ehdotettu luokittelu, vaaran arviointi ja todellinen riski on määritelty no, tässä tapauksessa kasvimerkkyä varten EUssa. Molte grazie. Adesso il turno di... Kiitoksia seurana Ulrike Müller. Liebe Kollegen. Hyvät kollegat, tämänpäiväisellä keskustelulla ryhdymme järjestäytyneen epävarmuus annamme liikaa tilaa järjestäytyneelle epävarmuuskampanjalle hyvää kuluttajansuojaamme vastaan. Meidän pitäisi toimia niin, että on kyse vahvasta suojasta. Tämä on näin, jos prosessi perustuu tieteelliselle hyvälle perustalle. Tieteessä on aina eri näkemyksiä eikä koskaan absoluuttista varmuutta, silti meidän täytyy tehdä päätöksiä. Eh, ja silloin meidän pitää eh, nojautua vain parhaaseen tieteelliseen tietoon. Kun on kyse glyfosaatista, se on selvästi tunnistettava EFSA, EKA, eh, 27 jäsenvaltioiden virastoa, mm, Kanadan, Uuden-Seelannin, Norjan virastot sanovat kaikki, että jos tätä käytetään oikealla tavalla maanviljelyksessä, niin mitä vaaraa ei synny. Siksi minun kysymykseni teiltä, rouva Gaitsan, millaisella tieteelliseltä pohjalta pitäisi poliittisia luotettavia päätöksiä tehdä, jos ei laajan tieteellisen konsensuksen pohjalta? Yeah. Kiitoksia. Sitten eh, tohtori Gitton, kaksi minuuttia vastausakaan. So thank you for this Kiitoksia kysymyksestä. Kiitos siitä, että mainitsin niin monia tärkeitä asioita, kuten sanoin. En voi antaa teille mitään ohjeita sen osalta, minkälaista politiikkaa kannattaisi harjoittaa, mutta olisin kuitenkin puhua varisuudesta ja riskeistä se useissa kysymyksissä. On senkin selvältä, että tohtori Tara totesi WHOsta ja sen tekemästä arviosta, että siinä oli kyse ruokavaliosta ja altistumisen kautta. Kyse on torjunta-aineen jäämistä ruoassa. Kuten sanoin, meillä ei ole tutkimuksia, jotka olisivat liittyneet syöpätapauksiin ihmisissä, jotka olisivat aiheuttaneet Ravitsemuksessa vaan pikemmin tarkastelemme työelämässä altistumista ja se on seurauksia. Uskoakseni on tärkeää ymmärtää, minkä tyyppistä tieteellistä näyttöä on, joka osoittaa, että kyse vaarallisesta aineesta. Kyse on ihmistä, jotka altistuvat työssään aineelle. Tutkimuksia on tehty laboratoriolosuhteissakin kaikki relevantti näyttö mukaan luettuna glyfosaatti ja kaikki sen kokoonpanot tai aineet, joissa sitä käytetään ihmisiä tehtävissä tutkimuksissa, ihmisiä kohdistuvissa tutkimuksissa. Tutkimuksissa tehtiin eri aikaan eri puolilla maailmaa. Voi hyvinkin kuvitella, että silloin myöskin on olemassa erityyppisiä aineita. Ja siksi tulimme siihen johtopäätökseen, että glyfosaatti on todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttava aine. Toivottavasti tämä vastasi näihin tiedepuolen kysymyksiin ainakin joillakin tapaa. Kollega Hazekamp. Kiitoksia sitten kollega Haasekamp. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myöskin asiantuntijoille. Olen surullinen, koska teollisuus ja Monsanto ei halua tulla selittämään asioita meille. Se on kuitenkin vastuussa Euroopan parlamentille. Kyse on kuitenkin yli miljoonasta huolestuneista kansalaisista, jotka haluaisivat kieltää glyfosaatin. EFSA toteeseen, että EFSAlle vaikuttaa olevan ihan okei, okay, että kaikkia tutkimuksia otetaan huomioon. Ja sitten annetaan Monsanton ja muiden haamu kirjoittaa tutkimuksia. IRKin edusteli Keitonille esteen kysymyksen. Miten suhtaudutte esimerkiksi Kirklandin tutkimukseen? Otitteko sen huomioon silloin, kun arvioitte glyfosaatin vaikutuksia? Toisin sanoen, katsotteko te että Monsanton paperit ovat esimerkki hyvästä tieteellisestä tutkimuksesta, hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Minä kiinnostaisin myöskin kuulla, mitä mieltä te olette siitä, miten komissio on toiminut, kun komissio on päättänyt, perustanut näkemyksensä tämän tyyppisen asiakirjan. Mitä, minkälaisen viestin näyttää Euroopassa ihmisille? Professor, prego. Thank you, thank you for this question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten mainitsin, me tarvitsemme julkista tietoa. Me otimme huomioon julkaisut tieteellisestä kirjallisuudesta, jotka olivat teollisuuden sponsoroimina, mutta emme pidä niitä sellaisena, että ne kuuluisivat mihinkään tietyn kategorian. näissä. Näissä asiakirjoissa esitetyt tiedot on esitettävä niin, että niitä voidaan riippumattomalla tavalla arvioida. Nyt on olemassa paljon toki tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat teollisuuden tekemiä, enkä puhu tässä nyt kasvinsuojeluteollisuudesta, vaan lääketeollisuudesta. Ja se osoittaa, että tutkimuksen rahoittaja silloin, kun sillä on omia etuja mukana, niin tulokset ja päätelmät eivät välttämättä No, siellä on tiettyjä puutteita. On siis pakko, että voi olla, pitää olla mahdollisuus katsoa näitä tuloksia riippumattomalla tavalla. Kuten sanoin, silloin kun tässä on omia etuja mukana, niin voi olla vääristymiä, että tämä tunnustetaan tieteen tekemisessä. Mitä tulee näihin teollisuuden julkaisuihin, tämä oli hyvin vaikea keskustelun asia työryhmässä kun glyfosaattia tarkasteltiin, koska joissakin tie, teollisuuden tutkimuksissa oli, näyte, oli tuloksia, joita emme voineet näytön perusteella varmistaa tieteellisten julkaisujen pohjalta. Voisin antaa joitakin esimerkkejä. Esimerkiksi yksi tutkimuksesta, johon Portier viittasi, oli tutkimus, jossa selkeästi oli positiivinen vastine hiirillä tämän lymfoman osalta. Ja julkisessa sanotaan, että tutkimuksen mukaan eläimissä oli virus ja näin ollen tulosta ei pitäisi ottaa huomioon. Meidän tietoimme mukaan tässä julkaisussa ei ollut mitään mahdollisuutta tarkistaa, oliko tällainen virus olemassa vai ei. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että riippuu Et riippumaton tutkija ei voisi ymmärtää, kuinka tällaiseen päätelmään on päädytty. No sitten voidaan, tämä oli siis spekulaatio, ja se ei ollut kuitenkaan keskusteluosioissa, vaan tuloksissa, joten tässä pitäisi olla mukana tu, tu, tukevaa tietoa. Ei, ei, pitä, olisi pitänyt olla mukana tietoja siitä, oliko tässä tilanteen terveysvaarassa. Tämä oli vain yksi esimerkki Meillä oli myös Käklandien laajassa tutkimusaineistossa tämän tyyppisiä tapauksia. Kiitoksia seuraavana Alois Peterle, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko ste dejali predsednik, ste verjetno mislili... Kun sanoitte Puheenjohtaja, ajattelitte, ajattelitte tätä syövän torjuntaa eh, ja sitä, että ollaan hyvin huolissaan. Emme pelkästään eh, kansalaisten terveyttä, vaan olemme aina huolissamme, kun on näin ristiriitaisia näkemyksiä samasta aiheesta. Ja olemme hyvin herkkiä, kun on kyse avoimuudesta, mahdollisuudesta uudelleen arvioida. Ja koska me edustamme kansalaisia, haluaisimme tietää, Mit vaikutukset glyfosaatin käytöllä on ihmisiin. On hyvin vaikea vastata ihmisille, kun he kysyvät meillä, koska meillä eri korkeilta tasoilta on erilaisia näkemyksiä, arvioita. Mielelläni pyytäisin, että ensimmäiset kolme asiantuntijaa kun he ovat kaikki kertoneet näkemyksensä, kävisivät keskustelua keskenään. ja kommentoisivat toisiaan, jos tuntisivat tämän tarpeelliseksi. Haluaisin tietää, mitä ensimmäinen asiantuntija ajattelee IARKin ja EFSAn äh, toimista. Olisi mielenkiintoista tietää tämä, miten he näkevät toisensa. So, Professori Portier, olkaa hyvä. So I'm... Olen todennäköisesti tässä puolueen, koska olen toiminut Iarkin työryhmässä, mutta voin antaa rehellisen mielipiteeni kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Iark olisi voinut tehdä työnsä paremminkin. Siitä ei ole epäilystäkään. Oli olemassa tietoa jo silloin, joka olisi voitu ottaa huomioon, mikäli olisi ollut enemmän aikaa. Olen vakuutunut siitä, että se ei ole kuitenkaan vaikuttanut IARKin työryhmän lopulliseen johtopäätökseen, mutta työssä voitte tehdä paremmin. Mitä EFSAan ja EKAan tulee? EFSA perusti työnsä vertaisarvioille. Ei ole mitään ongelmaa sen suhteen tehdään vertaisarvioita, mutta kun sellainen tehdään, oletan, että henkilö, joka antaa sinulle asiakirjan, on varmistanut kaiken sen, että kaikki on hoidettu asianmukaisesti. Ja niin, että voidaan luottaa siihen, että asiakirja on paras mahdollinen laadulta, mikä vaan voi olla. Ja myöskin varmistetaan, että sitten kaikki tyhjentävästi. Mutta näin ei kuitenkaan tehty. Kukaan ei tutkinut alkuperäisiä tutkimuksia ja varmistanut niiden paikkansa pitävyyttä. Pikemminkin koko tämä uuden tarkasteluprosessi oli sellainen, että tässä tehtiin työtä kaiken muun kuin parhaanlaisen tieteellisen näytön pohjalta. Ja täytyy muistaa, että kyse on kuitenkin koko prosessin ihan alkuvaiheesta vasta. So Philippe Loison. Kiitoksia sitten Philippe Loison. Merci. Kiitoksia. Kysymykseni on EFSAn edustajalle. Tarasonalle kiitoksia läsnäolostanne. Olen viljelijä ammatiltani, joten ammattilaisena ja glyfosaatin käyttäjänä minulla on oikeus tietää teidän virastonne arviointimenettelyt. Olen havainnut täällä, kuten muutkin, että täällä on BFRn ja eh, glyfosaatin tuottajien välisiä mahdollisia eh, salaisia toimia ollut GMO-tuotteiden osalta EFSA antaa koko ajan myönteisiä arviointia. Yksinkertainen kysymys mitä hyötyä EFSalla on, jos se vain ottaa nämä kertomukset omikseen, jotka puolustavat yksityisiä yhtiöitä? Teidän viraston toiminnastanne, teidän vastuuvapaudesta on usean kertaan täällä kieltäydytty. Kuinka paljon on siis maksanut glyfosaattitutkimukset? Eurooppalaisen yritysseurantakeskuksen mukaan 46 prosenttia tieteellisestä paneeliedustajista EFSAssa on, heillä on eturistiriitoja agrobisneksen kanssa. Näiden asiantuntijoiden korvauksista haluaisin kysyä, ovatko ne osa EFSAn suurta budjettia? Kiitoksia. Professor Tarazona. Professori Tarazona. Thank you for your Kiitoksia kysymyksestänne todistusaineistoa on. Mä puhun ainoastaan torjunta koska olen torjunta yksikön päällikkö. On tärkeää mainita, että me teemme todellista riippumatonta arviointia eh, EFSAn resurssien mukaan eh, ja sääntöjen mukaan, jossa eh, sanotaan, että pitää keskittyä aktiiviseen aineeseen. Hyvin paljon syytöksiä on ollut riippumattomuuden puuteesta, olette jotakin elementtejä jo maininneet, eh, mutta paneelit eivät ole olleet mukana eh, glyfosaattiarvioinnissa. Eh, torjunta-aineissa arvio perustuu ainoastaan tieteelliseen henkilökuntaan EFSassa ja jäsenvaltioissa. Eli kun on kyse glyfosaatista, niin me puhumme henkilökunnasta, joka tulee julkisista eh, organisaatioita jäsenvaltioissa ja EFSassa, eh, siis eh, ne organisaatiot, jotka viranomaiset ovat nimittäneet torjunta-aineiden tutkimuslaitoksiksi. Sitten kun on kyse riippumattomuus teollisuudesta, se on aivan selvää. Lainsäädännössä on perusperiaate. Yritys, joka haluaa markkinoida jotain EU-ssa, sen täytyy maksaa arvioista. Ja nämä tutkimukset ovat teollisuuden teettämiä, se on aivan selvää. Lisäksi teollisuus tekee arvion tästä ja näinkin lainsäädännössä vaaditaan ja sitten on kokonaisarvio Minun esitykseni oli vain 15 minuuttia pitkä, mutta annoin hyvin selviä merkkejä siitä, että Saksa esittelijävaltiona katsoo näitä teollisuuden raportteja, on samaa mieltä tai eri mieltä jostain elementeistä ja myöskin vertaisarvioinnissa meillä on mahdollisuus palata alkuperäiseen tietoon ja tarkastaa se. Kiitoksia. Grazie. Albert Dess. Kiitoksia sitten Albert Dess. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja. Ich erklären, wir auf unserem Betrieb... sanoa, että emme halua käyttää tässä ainoa tulevaisuudessa. Toivottavasti emme niitä myöskään tarvitse. Professori Portierille 40 vuotta on ollut jo glyfosaattia, mutta 40 vuoden aikana ei ole käyty yhtään vakaustauttavaa keskustelua siitä, että glyfosaatti aiheuttaisi syövää, syöpää. Onko teidän maailmaan nukkunut? Onko vain joku, joku muu syy tämän takana? Jo jonkin aikaa sitten patentti on umpeutunut. Voitteko sulkea pois siellä professori, professori sen, sen vaihtoehdon, että glyfosaatti ei ole enää Monsantolle houkutteleva aine. Ja onko sitten syöpäaiheuttavalla enää väliä? Atrasiinin yhteydessä oli samantyyppistä kehitystä. Kesti hyvin pitkän aikaa ennen kuin patentti umpeutuu ja sitten aineen hinta laski ja se yhtäkkiä se olikin se syöpäaiheuttava. Onko tässä samantyyppinen intressi tässä kyseessä Monsanton suunnalla? tässä vaiheessa, kun patentti umpeutuu? Professori Portier. Thank you for the question. It's very Kiitoksia tästä oikein kiinnostavasta kysymyksestä. En usko, että tutkijat nukkuivat. Uskon, että he, heidät pidettiin pimeässä. Avain dataa, jota yleensä käytetään, kun arvioidaan aineen ominaisuuksia, koskee juuri näitä elä, eläin, eläinkokeita niin niitä pidetään näiden tekijöiden omaisuutena ja näin ollen EFSAn, BFR ja muut virastot eivät voi näihin tutustua. Kaikki nämä tutkimukset maksavat 1,5-4 miljoonaa euroa. Eli tämä ei ole mitään pientä laboratoriotestailua, mitä voidaan yliopistossa tehdä, vaan tähän tarvitaan valtavia sopimuksia ja hyvin tiukkoja sääntöjä. Mikäli nämä tutkimukset olisi julkaistu, niin ne olisi eh, kaikki tämä nähty tapahtuvan aikaisemmin, eikä nyt 30 vuotta myöhemmin. Onko nyt sitten tapahtunut muutoksia? No, en oikeastaan usko enää tähän näyttöä, mutta en ole tätä myöskään tutkinut. Olen vain aivan tavallinen tutkija, katson tiedettä. Ja niin pian kun tiede on käytettävissä, niin siinä kohtaa nämä suuret eh, erot tulevat näkyviin. Bene, Susanna Melior. Kiitoksia sitten Susanna Melior. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, erityisesti kiittää EFSAa Tohtori Tarasona selitti, miten tämä prosessi toimii, mitä EFSAssa arvioidaan, miten vertaisarvioinnit hoidetaan. Ja tähän minulla olisi vielä kysymys hänelle, tai itse asiassa kaksi kysymystä, jotka liittyvät myös muihin puheenvuoroihin täällä. Minkälainen vaikutus Monsanto-asiakirjoilla – niitähän me tässä kuulemisessa käsittelemme, on ollut. Hän puhuitte 1500 tutkimuksesta. Kyllähän silloin pitää pystyä arvioimaan, millainen vaikuttaminen on ollut taustalla ja sitten myöskin pohja. Jos pohja on väärä, onko sitten lopputulema väärä? Tämä kiinnostaa meitä. Ja sitten, miten arvioitte sitä, että eri tulokset eri tuloksia on saatu IRCssä ja teillä. Miten voitte selittää tämän? Kiitoksia. Professor. Onko hyvä? Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin sanoisin, että avainelementti Pyydän anteeksi. Niin, niin tämä toinen kysymys. Mikä on ero IARKin ja EFSAn tekemien tutkimusta välillä. Me katsoimme, että tähän liittyy kaksi elementtiä. Ensinnäkin näyttö ja toiseksi, onko tehto arvio sen, että meteorologia on ollut kunnossa. Julkaisimme tieteellisen vertaisarvion yhdessä maailman parhaista tieteellisissä lehdissä toksikologiaa toksikologian osalta näyttöön perustuen. Meillä on erilainen metodologia käytössä. On tärkeää mainita esimerkiksi, että kun on kyse torjunta-aineista, olemassa 14 torjunta-ainetta, joilla, joissa EU-luokittelu on voimakkaampi kuin IARKin luokittelu. Ja sitten muutama, 10 tai 11, jossa tilanne on päinvastoin. Ei tämä ole pelkästään glyfosaattia koskeva asia, että tullaan eri johtopäätökseen. Sitten Monsanton papereita koskeva kysymys. Olemme jo antaneet lausumamme ja on selvää, että siitä ei ole mitään seuraamuksia. Ainoa tieto, jota Monsanton paperin osalta on julkaistu, on se, että on kaksi tutkimusta, jotka otettiin huomioon hakijan tekemässä arviossa, hakemuksessa. Ne ovat uudelleen tarkasteluita, joita oli tavallaan tai toisella sponsoroitu teollisuuden toimesta. Yhdessä asiakirjassa selvästi todetaan, että kyse on sponsoroidusta asiakirjasta ja toinen asiakirja totesi, että yritys itse oli antanut tietoa, joten ei Monsanton paperit äh, ole millään tavalla vertaisessa asemassa, kun puhutaan EFSA-tutkimuksesta. Teemme työmme sitä perustamisen näyttöön. Haluamme vahvan pankan robustin arvion. Tärkeämpää on kuitenkin Euroopan kansalaisten turvallisuus ja terveys ja ympäristö. Tälle perustamme työmme. Kaikki tiedot, joita on olemassa on otettu huomioon. Emme ole mitään sellaista, joka millään tavalla vesittäisi EFSA johtopäätöksen. Ora i kollega Tom van den Ken. Kiitoksia sitten kollega Tom van den Ken Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myöskin tiedemiehille siitä, että tänään aamusta olette paikalla. Kysymyksen yksinkertainen. Sen jälkeen kun IARC tuli tiettyyn johtopäätökseen. Ja maanviljelijöitä ei, ei kannattaisi käyttää enää glyfosaattia. Tästä tulee meidän aine nimeltä Roundup. Herra Tarasona, kun on kyse riippumatosta virastosta, jonka pitäisi varmistaa kansalaisten turvallisuus, voitteko sanoa, että tuo aine on vaikuttanut tarkan turvallisuuteen vai ei? Ja lähinnäkin minua kiinnostaisi se, että tavat ja tutkimukset ja eri järjestöjen toimesta tehdyt tutkimukset olisivat paremmin vertailukelpoisia, jotta voitaisiin turvallisuusriskit minimoida. Todennäköisesti katson, että muidenkin aidien tien torjunnan kohdalla tullaan erilaisiin johtopäätöksiin eri suunnalla. Miten voidaan varmistaa, että ei jouduta käymään tällaista pelottavaa keskustelua enää uudestaan, jota tänä päivänä käydään? Rosana. Thank you for the question. Kiitoksia kysymyksestä. On selvää, että yleisen suojelu ja on kansalaisten ja viljelijöiden suojelu, suojeleminen on meille kaiken tärkeää. Päätelmissä on varmasti selvää, että glyfosaatia voidaan käyttää turvallisesti, mutta tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä. Arvioitamme mukaan glyfosaatti ei ole sepa aiheuttava, mutta tietenkin se on myrkyllinen ja sitä on valvottava niin kuin, käsiteltävä varoin, kuten suurinta osa kasvimyrkkyjä. Glyfosaattiin tuotteita on käytettävä sääntöjen mukaan ja, ja näin voidaan varmistaa ja on osoitettu turvallinen käyttö. Metodologiasta sitten erityisesti luokituksen kannalta käytimme menettelyä, josta on sovittu YKssa. Minusta ei ole mitään yllättävää siinä, että kaikki sääntelyvirastot käyttävät samaa menettelyä ja ovat päättyneet aivan samoihin päätelmiin kuin mekin syöpäaiheuttavuuden osalta. Kaikki ovat päätyneet näitä perustelulla tähän että glyfosaattiin vaikuttavana aineena ei ole syöpää aiheuttavaa. Olemme kaikki havainneet muita riskejä, jotka ovat mukana arvioinnissa. Ja mielestäni on tärkeää mainita myös se, että tämä akuutti taso on myös tärkeä tekijä viljelijöiden ja kuluttajien terveyden kannalta. Ja olemme nyt saattamassa valmiiksi lausuntoa, joka kattaa kaikki käyttötarkoitukset EU-ssa ja voimme julkaista sen ilmoituksen mukaan vuoden alussa se koskee kaikkia käyttöjä, käyttötarkoituksia ja glyfosaattia enimmäisiämiä elintarvikkeissa ja kaikissa muissa käyttötarkoituksissa ja, ja myös EUn ulkopuolisissa käytössä. Bene, grazie. Grazie, professori Jose. Kiitoksia, professori Jose Tarazona. Sitten vielä viimeinen kysymys, John Stewart Anju. Kiitoksia. Äh, tohtori Kate Guytonille vähän realismia. Minulle usein sanotaan, että näytän hyvin terveeltä, vaikka 30 vuotta olen käsitellyt äh, torjunta-aineita mukaan lukien glyfosaatteen kovinkaan turvallisesti ihan alussa. Minä olen vielä täällä, joten ei tilanne voi olla niin paha. Äh, toiseksi, saanko lisää aikaa, kun täällä nyt on keskitetty? Jose Bove on ihan kauhea. Haluaisin kysyä Kate Guytonilta, aiheesta, josta Richard Ashworth puhui, nimittäin karsinogenisyysluokitus. Hän antoi kolme äh, tuotetta, että käytetään kotitaloudessa, joka on yhtä vaarallista kuin glyfosaatti. Esimerkiksi hiusten leikkuu, äh, tulen edessä istuminen ja prosessoidut lihatuotteet. Jos me kiellämme äh, glyfosaatin, niin eikö meidän pitäisi kieltää myös nämä? Kiitoksia. E Kiitoksia sitten eh, vastausvuoroon, Gion. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluaisin eh, muutaman asian selvittää. Me teemme tällaista riskiluokitusta, kuten sanoin, tavaraluokitusta. Tämä eh, rajoitettu tutkimustulos perustui eh, tutkimuksiin ihmisistä, jotka työskentelevät tietyissä ammateissa. Me emme käsitelleet eh, tehdastyöntekijöitä esimerkiksi, eh, eikä meillä tutkimusta syöpäriskeistä heissä. Kun tällainen vaara on tunnistettu. Se ei tarkoita sitä, että jokainen henkilö, joka on altistunut, saa syövän. Me voimme katsoa esimerkiksi tupakointia, se on tunnettu ihmisen karsinogeeni ollut jo pitkään. Ja tupakateollisuus on usean otteeseen yrittänyt sanoa, että jotkut ihmiset täysin hyvin pysyivät hengissä, vaikka tupakoivat, ja siksi riskiä ei ole. Tässä ei ole, ole kyse. Kyse on siitä, että jos verrataan tupakointia, tupakoivia ihmisiä tupakoimattomiin, niin silloin löytää enemmän syöpiä tupakoivista ihmisissä. Tämä ei ole sataprosenttisesti eh, riskinlisäys, vaan noin kymmenkertainen riskinlisäys. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi tupakoitsijoita, jotka eivät saa syöpää. Kyllä heitä on. Eli eh, sen jälkeen, kun meidän arvioimme on tehty, seuraava vaihe voi olla riskinarvio riskinarviossa katsotaan tämä vaaratieto ja sitten katsotaan millaisen sen altistumisen määrän jälkeen näitä syöpiä syntyy. Ja tällaisia tutkimuksia voidaan tehdä tupakoinnin kohdalla. Voin sanoa, että se on vaara, mutta en minä voi teille sanoa, kuinka paljon teidän pitää tupakoida, jotta saatte syövän. Tämä on riskinarviointi. Samanaikaisesti voidaan ryhtyä riskipohjaisiin toimenpiteisiin. Meidän glyfosaattiarviomme mukaan Kalifornian osavaltio on nyt vaatinut, että tuote mm, tuotteeseen lisätään merkintä, varoitus, jotta ihmiset eh, tietävät, että eh, Kalifornian osavaltio pitää tätä syöpää aiheuttavana eh, aineena. Jos varoitusta ei ole, niin sitten ei ole työntekijöille suojaa. Tämä on hyvin yksinkertainen keino. Kiitoksia. Hienoa, nyt olemme päässeet tämän ensimmäisen paneelin päätökseen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita parlamentista, asiantuntijoita myös ja kutsuvieraitamme näistä panoksista. Tämä oli oikein elävää keskustelua ja se osoittaa, kuinka suurta kiinnostusta asiaan on molemmilla valiokunnilla. Nyt onkin oikea aika antaa puheenvuoro puheenjohtaja Valjanelle. Hän aloittaa toisen paneelin. Kiitoksia. Thank you very much. Now we move... Kiitoksia oikein paljon. Nyt hyvät kollegat, siirrymme tähän toiseen paneeliin jossa katsotaan avoimuutta ja tieteellisten tutkimusten käyttöä glyfosaatin riskien arvioinnissa Yhdysvalloista saadut opetukset. Ja toivottavasti se antaa meille enemmän näkemystä näistä niin kutsutuista Monsanto-asiakirjoista. Tässä meillä on kaksi asiantuntijaa, jotka esittelen lyhyesti. Carrie Gillen, joka on tutkimusjohtaja äh, yhdysvaltalaisessa kansalaisjärjestössä Right to Know, ja hän on asiantunteva äh, toimittaja maatalouden ja elintarvikkeiden alalta. Hän kirjoittaa uusia artikkeleja Monsanto-asiakirjoista ja hän on vähän aikaa sitten julkaissut kirjan glyfosaatista. Sitten minulla on myös professori eh, David Kirkland, joka on geneettisen toksikologian professori, jolla on yli 30 vuotta kokemus aiheesta. Hänen yrityksensä Kirkland Consulting neuvoo yrityksiä olemassa olevien ja uusien aineiden toksisuudesta eh, ja genotoksisuudesta ja annan nyt ensin puheenvuoron äh, Rouva Gilamille. Teillä on 15 minuuttia aikaa. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että minut kutsuttiin paikalle. Olen 30 vuotta toiminut journalistina ja käytän suurimman osan ammattielämäni keskittyen tosiasioihin ja totuuteen. 20 vuotta 30 olen käsitellyt Monsanton asiaa voin luottamuks luottamusta uhkoen sanoa teille, että glyfosaattiin perustuva tieto ei perustu totuuteen, vaan valheisiin, sepitettyihin valheisiin. Taustalla on pyrkimyksiä huijata ja manipuloida lehdistöä ja myöskin poliittisia päätöksentekijöitä, kuten teitä. Olen toiminut Reutersin palveluksessa, nyt Right to Know-järjestyksessä olen tarkastanut tuhansia asiakirjoja, jotka on toimitettu Yhdysvaltain hallinnon mukaan ottana EPAlle, ympäristönsuojeluvirastolle ja yliopistoille. Ja olen saanut tietoa Yhdysvalloista ja Kanadasta hyvin laajalti. Tämä kaikki viittaa laajemmittaiseen huijaukseen glyfosaatin yhteydessä. Asiakirjat, jotka nyt on nähty, ovat tuhansia sivuja pitkiä. Nämä ovat jo myöskin Monsanton sisäisiä asiakirjoja, niin sanotut Monsanton paperit, sähköpostit, ja tekstiviestit ja muut ovat kyseessä. Tämä tekee selväksi, että on päivän selvää, että yritys manipuloi poliittisia päätöksentekijöitä ja suurta yleisöä, ja tämä, tämä, tämä on kestänyt jo pitkään. Muut panelistit puhuvat tiedepuolesta. Minä puhun täällä tänään siitä, mitä Monsanto-paperit osoittavat, kuinka paljon huijausta on tapahtunut on näyttää siitä, että Monsanto on haamukirjoittanut tutkimusasiakirjoja, jotka liittyvät glyfosaattiin ja julkaissut asiakirjoja, joita on käytetty sääntely uudelleen tarkastelun yhteydessä. jotain tänne vaihtoehtoisia arvioita, mikäli on ollut näyttää siitä, että harmia haittaa on aineesta, ja he ovat myöskin tuputtaneet glyfosaatin turvallisuuteen liittyvää viestiä päätöksentekijöille, ja käyttävät hyväkseen PR-tiimejä, jotka haamukirjoittavat artikkeleita ja blogeja, joita julkaistaan eri verkkosivuilla, eri julkaisuissa, ja käyttävät hyväkseen tiedemiesten nimiä, jotka näennäisesti ovat riippumattomia, ja ovat myöskin perustaneisia ryhmiä, joilla pyritetään, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan journalismia journalistit ja termiet, jotka julkaisevat Tursan liittyviä huolia. ne ovat hyvin läheisessä yhteydessä EPAhan ja antavat EPAlle valmiita vastauksia, mikäli heiltä kysytäänkin IRGin e luokittelusta ja auttaa täten EPA tai ympäristönsuojeluvirasto Yhdysvalloissa keskustamaan lehdistön kanssa. Ne ovat onnistuneet EPAan pakot, suostutmaan siihen, että joitakin huippu, riippumatta epidemiologia, on poistettu EPN asiantuntijaryhmästä. Lisäksi joukko EPN virkamiehiä saatiin blokkaamaan, estämään vuonna 2015 glyfosaattia koskeva uudelleen tarkastelu Yhdysvaltain vastaavassa virastossa, koska Monsanto pelkäsi, että olisivat saman johtopäätöksen kuin IARC. Joitakin esimerkkejä. Tässä on kyseessä kansainvälinen kensyyttä koskeva tutkimuskomitea, joka tarkasti ulkoisia asiakirjoja Grimein tekemää tutkimusta. David Salt Mirassa Monsanto sanoi suoraan sisäisessä raportissa, että hän oli kirjoittanut koko raportin. Toinen epäliittyvä tapaus on Wilmesin tutkimus 2000 Sääntelyvirastot ovat siteranneet tuota tutkimusta satoja kertoja eri puolilla maailmaa. Monsanton tutkija Haydens selkeästi viittaa sähköpostissa tuohon tutkimukseen ja toteaa, että hän oli maksanut muille tiedemiehille, jotta he olivat allekirjoittaneet tutkimuksen, jonka Monsanto itse oli tehnyt. Tässä jälleen esimerkki. Vuoden 2011 tutkimuksesta jossa viitattiin työvasen vaikutuksiin lisääntymistä terveyteen asiakirja osoittaa, että Monsanton piirissä toimiva Donna Farmer oli kirjoittanut ja editoinut tekstiä ja kopioinut ja leikannut ja liimannut kappaleita, joilla pyrittiin poistamaan viittaukset Monsanton pikemminkin glyfosaatin vaikutuksiin. Ja sitten kun asiakirja julkaistiin, se näytti tältä. Siellä ei viitata millään tavalla Monsantoon eikä Donna Farmerin nimeä esiinny missään. Toinen esimerkki vuodelta 2016. Kyse oli tutkimusta liittyi glyfosaatin karsinogeeniseen vaikutukseen. Intertech-yrityksen toimista tutkimus tehtiin, mutta Monsanto maksoi sille. Ja, missä, ja tiedämme, että äh, asiakirjoista ilmenee, että äh, Monsanto ei pelkästään tarkastellut tekstiä ja lukenut sitä etukäteen, mutta se myöskin uuden kirjoitti suurensa tuosta tutkimusta. Tämä on jälleen kerran e, Heidenin sähköposti. Hän kertoo, mitä hän on tehnyt tuolle tutkimukselle, ja hän sitten myöskin päättää, kenen nimi pistää tutkimuksen alle, koska Tämä asia tietystikään ole ollenkaan selvä, kuka sen kirjoitti. Taas esimerkki. Tästäkin havaitaan, että Monsanton oma väki kertoo haamukertansa tutkimukseen. Todetaan, että tutkimus olisi, ja kirja olisi paljon vaikuttavampi, mikäli alle laitettaisiin jonkun muun kuin Monsanton oman tiedemme nimi, kuten Kirklandin kirjan tai Williamsin nimi. Ne ovat vain muutamia esimerkkejä Monsanto on viitannut kintalla näille huolille ja sanonut, että kaikki tämä on otettu pois omasta yhteydestään ja että Yhdysvalloissa tuomari, joka näki näytöin, tuomari kuitenkin jossa tuomioistuin käsittelyssä ilmaisi oman huolensa – ja tuomari totesi, että on näyttää siitä, että Monsanto on laatinut raportteja, jotka ovat näennäisesti riippumattomia asiantuntijoiden kirjoittajia. Monsanto kuinka sitten Monsanto voi sanoa, että tämä on täysin irrelevanttia sanomalla, että tämä ei millään vasta kysymykseen, onko aine syöpäaiheuttava vai ei. He ovat luoneet, vir- Monsanto on luonut virkamie- tutkijoiden verkostoja eri puolilla maailmaa, sijaitsevien tiedemiesten verkostoja, jotka viivät heidän viesteen eteenpäin. He loppaavat lainsäätäjiä ja myöskin haluavat tuputtaa viestiä, että tämä aine on turvallinen. Asiakirjasta on havaittu, että esimerkiksi professori David Kirkland on yksi Monsanton palkollinen genotoksisuuteen riittyvässä tutkimuksessa käytettiin hyväksi Kirklandin nimeä, jotta voitaisiin ohittaa tällaiset huolet siellä puhuttiin kenotoksisuudesta, ja tässä viitataan siitä paljon, kun Kirkland pitää maksaa. Sanottiin, että Kirkland on erittäin kallis, mutta hänestä on hyötyä. Kirklandin asiakirjassa tullaan siihen johtopäätökseen, että glyfosaattiin perustuvat aineet eivät ihota merkittävää genotoksisuusriskiä. Tästä viestinnälle maksettiin. Sitten vielä seikka. Muitakin näyttöä on haamukirjoittamista, en nyt ehkä kaikkea lävitse. He laativat, editoivat ja muuttavat tutkimusasiakirjoja ilman, että Monsanto-nimi ilmenee asiakirjoista tai tutkimuksista. He laativat artikkeleita ja poliittisia briefausasiakirjoja ja tiedemiehiä otetaan mukaan tähän he myöskin laativat akateemisten elämän professoreiden esityksiä ja viestejä, jotka sitten menevät lainsäätäjien ja päätöksentekijöiden suuntaan ilman, että Miksi tämä kaikki on sitten salaista? Miksi he piilottelut asiaa? Vaikuttaa siltä, että Monsanto pelkää, että todelliset riippumattomat asiantuntijat sanoisivat sanansa ja pelkäävät pelkäsivät vuoden 2014 IARKin uuden arviota. Ennen tätä järkin johtopäätöstä Monsanto totesi sisäviestinnässään, että tämä saattaisi vaikuttaa epidemiologiaa, toksikologiaa ja genotoksisuutta koskeviin tietoihin ja että todennäköisesti JARC tulee luokittelemaan ainoan aineen todennäköisesti syöpäaiheuttavaksi tai syöpäaiheuttavaksi. Täällä myöskin pelättiin, että glyfosaattia tutkittaisiin samassa virastossa, joka tutki sitä vuonna 2015 ATSDR-virastossa. Mutta tuo vuonna 2015 tutkimus onnistuttiin estämään Monsanton toimesta. Tästäkin havaitaan selkeästi, että Monsanto pyrkii silloinkin tekemään kaikkensa, jotta ei tehdä tällaista Yhdysvaltain sisäistä IARC-tutkimusta. E Mainitsin aiemmin toisen strategian, jota Monsanto käyttää annetaan vaihtoehtoisia arvioita lainsäätäjille tutkimuksista, jotka osoittavat, että aineilla on haitaisia vaikutuksia ja sitten samalla vähätellään turvallisuushuolia. Monsanto teki tutkimuksen, jota pidetään erittäin tärkeänä glyfosaatin osalta. 80-82 vuonisien tutkimus tehtiin silloin 400 hiirtä, jotka saivat erilaisia määriä torjunta-ainetta. Jotkut eivät saaneet ollenkaan torjunta-ainetta. Laitettava kyllä Monsanton kannalta jotkut hiiret saivat kasvaimia ja katsottiin, että tulokset olivat tiedostoisesti merkittäviä verrokkiryhmässä, jossa glyfosaattia ei hiire syötetty, ei ollut ollenkaan näitä kasvaimia. EPA oli erittäin selkeä lausumassaan ja sanoi, että että tämä osoittaa glyfosaatin olevan sellainen, että se aiheuttaa tiettyillä annoksilla huomattavia määriä kasvauksia. Mutta Monsanto sanoi, että tässä oli vääriä positiivisia tuloksia ja EPA haluttiin, EPA haluttiin vaikuttaa Jotta he muuttaisivat kantansa, EPA kieltäytyi. Yksi EPAn tiedemies vuonna 2005 kirjoitti, että ja viisas ihminen hylkäisi Monsanton näkemyksen, että glyfosaat ei aiheuta munuaiskasvaimia. Kahdeksan jäsentä EPAn toksikologia ryhmässä oli erittäin huolissaan tuloksista ja he halusivat tieteellisen lausuman asiasta. Maaliskuussa 2005 todettiin, että että glyfosaatti on luokan C-karsinkoneen aiheuttamaisesti syöpää myös ihmisillä. Monsanto ryhtyi sitten monivuotisen kampanjalla, haluttiin muuttaa EPAn näkemys. He palkkasivat erilaisia tietemiehiä, patologeja ja sitten patologi löysikin yllättäen kasvaimia myöskin verrokkiryhmästä. Sitten EPA kirjoitti tieteelliselle neuvontakomitealle ja he vaativat, että Monsanto tutkimuksen uudestaan. EPA pyysi, Monsanto kieltäytyi uudestaan ja tätä jatkui loputtomiin vuosikausia vuoteen 1991 saakka. Silloin siihen EPH oli tullut saman johtopäätökseen kuin Monsanto ja hiiritutkimuksen tulokset hylättiin ja todettiin, että ei ole mitään vahvaa näyttöä siitä, että kokeessa olisi ilmennyt syöpäriski. Jotkut EPN tiedemiehet kieltäytyvät allekirjoittamasta tuota EPän päätöstä. Tämä on samantyyppistä työtä, jota e, e, Monsanto on tehnyt muidenkin tutkimusten yhteydessä vesittänyt tulokset. Joulukuussa 2016 EPA pyysi, että glyfosaattia tarkasteltaisiin. Silloin lukuisat jäsenet sanovat, että he eivät noudata oman virastonsa suuntaviivoja glyfosaatin osalta. olemassa vääriä, valheisia ystäviä. Esimerkiksi menetettiin yliopistopiiristä tuimivat tutkijat ovat tukineet Monsantoa ja saaneet salarahoitusta Monsantolta tai muilta yhteisöiltä ilman, että he ovat ilmoittaneet rahan tulonsa. Usein löytyy asiakirjoja, jotka, joiden suhteen on selvää näyttöä siitä, että Monsanto on tämän taustalla. Monsanto on itse Torontessa allekirjoittaa tai kirjoittaa asiakirjoja ja toimittaa niitä näille riippumattomille asiakirjoille asiantuntijoille, jotka he sitten allekirjoittavat ne. Ja asiakirjoja on myöskin nähty siitä, kuinka yritys hyökkää myöskin journalisteja, tiedemiehiä ja muita vastaan, jotka puhuvat aineen vaarallisuudesta. Academics Review julkaisee esimerkiksi tietoa. Kyse on Monsanton sisäisestä asiakirjasta. Siinä todetaan, että minun kannaltani ongelma on asiantuntijan mukana olo. Me voimme maksaa asiantuntijalle, jotta saamme oikeat vastaukset. Monsanto pitäytyy taustalla niin, että tiedon, annetun tiedon uskottavuus ei kärsi. Euroopassakin on nähty nyt noilta kaikenlaista Minulta loppuu kohta aike, ai, aika. Voin kenties puhua seuraavan yhteydessä, mutta on selvää, että Monsanto vaikuttaa päätöksentekijöihin myöskin Euroopassa. Ja täälläkin Euroopassakin esiintyy, Euroopassakin esiintyy tällaisia vääriä ystäviä, paljon ystäviä. Hiljattain Monsanto Monsanto vesiterän tiedemiehen maihin ja hän on vaatinut Monsanto lopettaa väärien tietojen levittämisen hänestä. Monsanto väittää, että heillä ei ole mitään salattavaa, mutta täytyy kuitenkin kysyä, miksi Monsanto meni sitten näin pitkälle? Miksi ei allekirjoittavat tällaisia tieteellisiä tutkimuksia maksaa tiedemiehille? Miksi ovat niin huolissaan IARKin tutkimuksesta ja Yhdysvaltain viraston varsinaisesta tutkimuksesta? Mikäli yrityksellä ei ole mitään salattavaa, niin ei tämä ole oikea tapa markkinatuotetta, joka olisi mukaan osoittautunut turvalliseksi. Ei tämä mitenkään sattumaa, vaan on ihan tarkoituksesta. Tällaisesta on hyötyä Monsantolle, mutta ei tällaisesta ole kyllä mitään, ei tämä ole kyllä suuren yleisen intressien mukaista toimia näin. Thank you very much. Now... Suuret kiitokset. Nyt annan puheenvuoron toiselle puhujallemme, professori David Kirkland, 15 minuuttia, olkaa Thank you, Chairman. Uh, I would like to uh, take us back to... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin palauttaa meidät taas tieteelle, uh, tieteen tasolle ja keskustella genotoksisuudesta. Se on avaintekijä, kun arvioidaan karsinogeenista potentiaalia. Ja se, mitä minä haluan kuvailla, on, miten pitäisi ryhtyä tällaiseen todistusnäyttöön perustuvaan ähm, lähestymistapaan, kun on kyse glyfosaatista, koska se on monimutkaista. Äh, Tämän on laatineet, olemme laatineet viisi ihmistä, nimet luotuvat tuosta. Me olemme konsultteja, joten kyllä eri organisaatiot maksavat meille, jotta katsoisimme dataa, teemme analyysejä ja suosituksia, samoin kuin maksettaisiin arkkitehdille tai tilintarkastajille ammattimaisesta tiedosta. meillä on vuosikymmenien kokemus alalta, siksi meillä on on maine, jota haluamme ylläpitää, ja siksi ei ole mitään järkeä siinä, että me vastaisimme yhden sidosryhmän vaikutusvaltaan, suosisimme sitä e, ennemmin kuin jotain toista, koska tämä meidän maineenne menisi siinä. Kun on kyse monimutkaisista tiedoista, kuten esimerkiksi glybosaatin kohdalla, täytyy olla tällainen hyvin tiukka todistusnäyttöön perustuva lähestymistapa. Katsotaan menetelmiä, järjestelmiä ja lopputuloksia annetaan niille jokaiselle oma painoarvo. Erilaisilla analyysityypeillä on erilaisia painotuksia esimerkiksi testit, jotka mittaavat mutaatioita ja kromosomivahinkoja. Niillä pitäisi olla suurempi painoarvo kuin indikaattorianalyyseille, jotka mittaavat DNA-virheitä, jotka voidaan korjata. Ja tämä vastaa OECDn suuntaviivoja tutkinto tai pöytäkirjojen vahvuus ja tutkimusten laatu ja uudelleentuotettavuus vaikuttavat myös painotukseen. Eli tutkimukset, jotka tehdään huvojen laboratorikäytäntöjen mukaisesti ja OECDn suuntaviivojen mukaisesti, niillä on suurempi painoarvo, koska eh, hyvän laboratorikäytännön mukaisia tutkimuksia eh, arvioidaan, kun taas muita ei välttämättä. Eh, lisäksi muutamat poikkeavat vastaukset, jos on enemmistötutkimuksia, joiden tulokset ovat samankaltaiset, ei saisi kuitenkaan muuttaa tämän tuloksen painoarvoa. Ja testit, joiden joiden tulokset voidaan helpommin ekstrapoloida ihmisiin, niillä on suurempi painoarvo. Esimerkiksi in vivo-testeillä on suurempi painoarvo kuin in vitro-testeillä, erityisesti kun on kyse testeistä muilla kuin mm, nisäkkäillä, paitsi sitten jos on kyse AIMSin testistä, jolla on vahva painoarvo. Sitten lopputulokset hyvin vähäpätöinen paino annettiin sellaisille, joilla ei ollut geneettistä tai karsinogenista vaikutusta. Hyvin alhainen painoarvo annettiin sellaisille, jotka, joissa lopputulos on indikatiivinen primääristä DNA-vahingosta keskisuuri painoarvo annettiin sellaisille tulokset, jotka saattavat mahdollisesti aiheuttaa tumorigeenisuutta, mutta joissa voi olla hyvin paljon harhaanjohtavia positiivisia lopputuloksia, kun on kyse karsinogeenisuuden ennakoimisesta. Ja korkea painoarvo annettiin sellaisille lopputuloksille, jossa on korkean tason äh, varmuus siitä, että prosessi aiheuttaa tumorigeenisuutta. Kun arvioidaan kemikaalin mutagenista potentiaalia, enemmän painoarvoa pitäisi antaa pysyville DNA-muutoksille, eli mutaatiolle kuin DNA-vahingoille, äh, jotka äh, ovat peruutettavissa. Joten sitten annoimme eri tutkimuksille eri painoarvon. Vähäpätöinen painoarvo annettiin näille sisarkromatiinin vaihdoille, joille ei ole OECDn suuntaviivoja, koska emme ymmärrä näiden vaihtojen biologiaa tai relevanssia. Alhainen painoarvo DNA vahingoille ja DNAn korjauksille keskisuuri painoarvo in vitro-tutkimuksille, koeputkitutkimuksille ja sitten mikrotumien liittyville tutkimuksille. Ja sitten korkein painoarvo geenimutaatioille, EIMSin testille ja kromosomipoikkeavuuksille – ja tämä luokitus on Euroopan kemikaaliviraston suuntaviivojen mukainen. Nämä suuntaviivat julkaistiin 2015. Mitkä tutkimukset sitten pitäisi ottaa mukaan? Ja tämä on erittäin tärkeä elementti, kun katsotaan näitä erilaisia näkemyksiä, joihin ollaan päädytty me eh, tämä Kyron Kirklandin asiakirja, joka mainittiin vähän aikaa sitten, me arvioimme kaikki geneettiset toksikologian tutkimukset, jotka oli olemassa, mukaan lukien tutkimukset, joita on tehty sopimus laboratoriossa. Kaikki eivät olleet Monsanton tilaamia, oli myös muiden tuottajien tilaamia, eli oli 90 geneettistä toksikologiatutkimusta, 44 niistä koskivat pelkästään glyfosaattia, ja ne eivät olleet IARKin e tutkimuksessa mukana, IARKin e arviossa mukana, mutta meidän mielestämme niin olisi pitänyt olla. Näissä ylimääräisissä taulukoissa, jotka löytyvät tästä tutkimuksesta, jota on yli 200, kaikki tutkimukset tehtiin hyvän laboratoriokäytännön mukaan. Melkein kaikki noudattivat OECDn suuntaviivoja. Me kerroimme tilastomenetelmistä, joita käytimme ja merkitystasosta, joka saavutettiin. Oli hyvin paljon metodologisia yksityiskohtia, bakteerikannat, solukannat, joita käytettiin. Ähm, myöskin huippumäärät äh, ja sytotoksiset vaikutukset ja myöskin määrät, annosmäärät, joita käytettiin in vivo tutkimuksissa, eli paljon enemmän tietoa kuin mitä normaalissa tieteellisessä julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa ilmoitetaan. Sitten jos katsoimme positiivisia ja negatiivisia tuloksia perustuen painotuksiin, niin tämä on se tulos, jonka löydätte IARKin analyysistä. Irak tarkasteli kuutta tutkimusta, kaksi niistä oli positiivisia. Ja jos on kolmas osa positiivisia vaikutuksia, niin voi olla huolestunut siitä, että tällä saattaisi olla genotoksista potentiaalia mutta jos otetaan kaikki tiedot mukaan, niin lopputulos on hyvin erilainen. On vieläkin nämä kaksi korkean painoarvon myönteistä tutkimusta, mutta sitten tämä on laskettu yhteensä 39 tutkimuksesta ja kaikki muut ovat negatiivisia, joten lopputulos on hyvin erilainen. Mitään rakenteellisia varoituksia, joille liittyy genotoktisuuteen, karsinegeenisuuteen. Kaikki Amesin testit ja AMPAT ovat negatiivisia. Glyfosaatti ei aiheuta geenimutoitioita tai kromosomipoikkouksia. Nisäkkäiden soluissa in vitro on rajoitettua e, todistusaineistoa siitä, että mikro tuma, se saattaa vaikuttaa in vitrossa, mutta se saattaa johtua aneugenisista vaikutuksista. Ja glyfosaatti ei aiheuta myöskään kromosomipoikkeavuutta, on vahvaa todistusaineistoa, että se ei aiheuta mikrotumaa koeeläimessä – ja suurin osa näistä in vivo mikrotumatutkimuksista olivat myöskin äh, kielteisiä. Nämä saattaa aiheuttaa DNAn äh, katkeamisia, mutta nämä saattavat olla toisiaisia, koska äh, toimivat ainoastaan, jos oli suuri myrkyllisyysaste, eikä johtanut kromosomien katkeamiseen. Tämä saattaa johtaa solukuolemaan tai saattaa olla peruutettavissa. On rajautettua todistusaineistoa. transientista DNAsta, ei ole todistusaineistoa ähm, DNAn korjauksesta, mm, eikä myöskään ennakoimattomasta DNA-synteesistä. Mutta nämä ovat nyt pois pöydältä, koska me emme ymmärrä tätä näiden biologista referenssiä, kun on kyse siis sisarkromatiinin vaihdosta. On hyvin paljon tutkimustuloksia tutkimuksista, joita ei ole tehty nisäköillä, e, e, eli kaloilla, sammakkoeläimillä, liskoilla tehtyjä tutkimuksia, kasveilla tehtyjä tutkimuksia. Usein nämä ovat tällaisia pintakosketukseen perustuvia tutkimuksia. Tämä ei ole kovinkaan standarditutkimusmenetelmä, mutta OECDn suuntaviivat sanovat, että kun käytetään ei-standardin mukaisia testiasetelmia, tarvitaan perusteluja ja vahvaa historiallista kielteistä ja myönteistä äh, kontrollitietoa. Kun on kyse kaloista ja liskoista, niin ei ole mitään tällaista kansainvälistä vertailua, joten me emme pysty arvioimaan, onko kyseessä hyvä vai huono tutkimus, eikä myöskään ole tuloksia validointitutkimuksista, jotka osoittaisivat karsinogeenisyyttä, joten me olemme sitä mieltä, että nämä tutkimukset, jotka liittyvät sammakkoeläimiin, kaloihin, kasveihin ja matelioihin, niillä ei pitäisi olla merkittävää painoarvoa, kun arvioidaan genotoksisuutta. On joitakin biomonitorointitutkimuksia, minulla ei nyt ole aikaa palata näihin, mutta voin palata niihin, jos on kysymyksiä valiokunnan jäseniltä. Äh, kuitenkin äh, näitä tietoja on hyvin vaikea tulkita, eikä ole mitään vahvoja indikaattoreita, hyvin vähän tai ei laisinkaan luotettavaa tietoa ole näistä ihmisten biomonitorointitutkimuksista, jotka tukisivat äh, johtopäästöstä, että ähm, formu laatit, koska eh, ihmistutkimuksissa on kyse ainoastaan formulaateista eikä puhtaasta glyfosaatista, mm, auttaisivat eh, ihmisille genotoksisen vaaran tai riskin. Ja sitten lopuksi verratakseni glyfosaattia eh, tyyppiseen genotoksiseen karsinogeeniin. Tämä taulukko perustuu Bolt et Allin ja Petkovet Allin suosituksiin. Jos on kyse eh, karsinogenista, joka on genotoksinen, niin silloin pitäisi olla positiivisia vaikutuksia useammissa eh, lopputuloksissa eh, sekä in vitro että in vivo, mutta näin ei ole glyfosaatin kohdalla. Yksittäisiä tuloksia on yleensä ei muilla kuin nisäkkäillä. Jos genotoksinen karsinogeeni, sen pitäisi antaa rakenteellinen varoitus, mutta rakenteellista varoitusta ei tule glyfosaatilta. Genotoksinen karsinogeeni tai joku sen aineenvaihdunta, tuote, sen pitäisi sitoa, tuo DNA, sillä pitäisi olla elektrofiileja, ominaisuuksia, mutta näin ei ole glyfosaatin kohdalla, kun on kyse genotoksista karsinogeeneistä, niin nämä pystytään usein toistamaan sekä in vitro ja in vivo, mutta glyfosaatin kohdalla nämä tulokset ovat ristiriidassa ja niitä ei pystytä usein toistamaan. Genotoksiset karsinogeenit usein antavat selkeitä tuloksia eri altistumistasoilla ja eri annoksina. Glyfosaatin kohdalla näin ei ole. Tulokset eivät ole selviä. Ja sitten kun on kyse genotoksista karsinogeeniksistä, niin tuloksia löytyy myös ei-toksisilla tasoilla, kun taas glyfosaatin kohdalla näemme tuloksia ainoastaan toksisilla tasoilla. Eli ei ole yhteyksiä tyypisen genotoktisen karsinogeenin ja glyfosaatin välillä. Joten johtopäätöksenä selkeät tulokset erityisesti Amesin testistä osoittavat, että glyfosaatit eivät aiheuta geenimutaatioita. On jonkun verran tuloksia, että glyfosaatti voi aiheuttaa epävakaata kromosomivahinkoa, mutta se, että syntyy vakaita kromosomimutaatioita, tätä kautta on hyvin epävarma tieto. Se, että glyfosaatti antaa tuloksia hyvin validoitussa testijärjestelmässä, ei kuitenkaan tarkoita, että ne voisivat toimia genotoksisen toimintamallin kautta. Joten meidän mielestämme eh, näiden tulosten pohjalta glyfosaatti ei aiheuta genotoksista vaaraa. Eh, tämä eh, paneelin toi yhteen Intertek. Tämä oli erittäin asiantuntiva paneeli ja voin todella absoluuttisesti ja kategorisesti sanottua, että tätä tutkimusta ei ole haamukirjoitettu. Me kaikki toimme oman osuutemme tähän ähm, arvioon ja Monsanto ei ole millään lailla puuttunut tai vaikuttanut tähän arvioon. Kiitoksia. Nyt minulla täällä ensimmäiset puhujat. Ensimmäisenä yksi minuutti, yksi kysymys. Ja ilmoittakaa, kenelle kysymys on osoitettu. Edustaja Petir gospođo predsjednice iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako u više od 40... Kiitoksia. On selvää, että sen jälkeen kun 40 vuotta on käytetty ainetta, jossa, para, äh, jossa glyfosaatti on osa, ei, on ihmillistä, Yhdysvalloissa ei ole koskaan analysoitu niitä tuotteita, jotka ovat markkinoilla, kun riskejä on arvioitu vastuuviranomaiset ovat analysoineet ainoastaan vaikuttavaa ainetta glyfosaattia, eikä, eikä tätä formulaattia kokonaisuudessaan, kun kyseessä olivat nämä kesken. Look into that. The others are working, so. Should I repeat? Yes, please. E, no. Iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako više od... Niin, näistä kommenteista on selvää, että sen jälkeen kun 40 vuotta on käytetty loisimyrkkyä, jossa glyfosaatio on vaikuttava aine, Yhdysvalloissa ei ole koskaan tehty tuoteanalyysiä analyysiä markkinoittavista tuotteista itse asiassa riskianalyysissä vastuu viranomaiset ovat analysoineet ainoastaan vaikuttavaa ainetta glyfosaattia eikä tätä formulaattia kokonaisuudessaan. Näin ollen eh, viljelijöiden ja kuluttajien terveyden suojelutoimet ovat perustuneet ainoastaan eh, tällaisen osittaisen analyysiin. sen jälkeen, kun havaittiin, että näytteitä on pyritty piilottelemaan, professori sanoi vielä, että Amerikassa nämä kaikki loismyrkkyjä koskevat tutkimukset ovat riittäviä ja että näiden tuotteiden eh, käyttäjillä ei ole varaa. Eh, se, tulevatko nyt sitten sertifiointiviranomaiset muuttamaan lähestymistapaa ja analysoimaan koko formulaattia ja antamaan korvauksia uhreille? Professor. Professor, thank you. Uh, professor, you have the floor. Olkaa hyvä, professori. Thank you for the question. Um... Kiitoksia kysymyksestä. Tuleeko EPA muuttamaan toimintatapansa tai maksamaan korvauksia uhreille? En usko, että näin tulee käymään. Tällaiseen siirtyminen on se, jonka suhteen en usko, että historiallisesti olisi minkälaista ennakkotapausta tällaisesta. Olen keskustellut EPAn kanssa ja EPA on antanut lausumia, jotka liittyvät siihen, että glyfosaattipohjaiset formulaatit niin osalta yrittää tutkimusta, joitakin tutkimuksia on tehty, mutta ne eivät ole niin vakuuttavia kuin glyfosaatin itsensä yhteydessä. Monsanton paperista nähdään, että keskustelta käytiin ja nämä olivat erittäin relevantteja myöskin sen sääntelyprosessin kannalta, joka oli meneillään Australiassa. Väitettiin, että Roundup on turvallista. Tämän tyyppisiä tutkimuksia ei tehty, ei voida sanoa, että se aiheuttaa syöpää. EPA on tarkastellut vaikuttavaa ainetta ja muita aineita, ja mikä näitä kaikkia pidetään turvallisena riippumattomasti erillään toisistaan, niin välttämättä ei katsota, kuinka ne reagoivat, mikäli ne pistetään samaan purkkiin formaatimuodossa. Monsanton puolelta on näyttöä eräänlainen toksisuudesta, joka on kielletty Euroopassa, ja pohtia sitä, kuinka asia esitettäisiin. He ovat halunneet mitään terveysongelmia, jotka liittyisivät tämän aineen poistamiseen markkinoilta. He katsovat, miltä, pohtivat, miten tämä, miltä tämä näyttäisi. He ovat ottaneet Oletko nyt käyttämään muuta kuin POEA-ainetta sen sijaan. Thank you. Then, uh... Kiitoksia. Seuraavana Jambalas. Yeah. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Glyfosaattiin liittyy epäilyksiä. Tutkimukset ovat ristiriitaisia julkisille päättäjille suuri ongelma koskee sitä, että meillä on myös epäilyksiä näiden eh, tieteellisen riskien arvioitsijoiden osalta. Me olemme täällä kuulleet, että riippumattomat tutkimuksen sanotaan, meidän pitäisi luottaa siihen, mitä meille sanotaan. Nyt kuitenkin pohdin ja esitän kysymyksen eh, Giamille hänen kokemuksensa perusteella mikä tilanne on. Mitä olette mieltä teidän kokemuksienne mukaan ja Yhdysvaltojen tilanteen kautta, miten voisimme ottaa käyttöön eh, tieteellisiä menettelyjä, jotka olisivat eh, ikään kuin terveellisiä, jossa erotettaisiin eh, tieteellinen arviointi kokonaan teollisuudesta. Täällähän käsittelemme toki Monsanton asiakirjaa. Siellä on aika vakava asia mukana. Se osoittaa, että EPAn jäsen, eli Yhdysvaltojen terveysviraston jäsen, on voinut vaikuttaa EFSAan. Tämä meitä todella huolestuttaa. Ää, äh, Kiitoksia sitten vastaus. Yes, thank you. Niin, kiitoksia kaksi kysymystä kaiketi. Kysymyks, to, mielipiteen siitä, miten saadaan aikaan parempi, terveempi sääntelyympäristö sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on se, että pitäisi olla enemmän avoimuutta. On todellinen ongelma, jos luotetaan salaisiin tutkimuksiin, tutkimuksiin, joita ei jaeta tai ei vertaisarvioida tai niitä ei voi analysoida. On ongelma, jos säätelijät luottavat enemmän arvioihin ja sen yrityksen neuvoihin ja suosituksiin, joka tekee voittoa näillä tuotteilla kuin omiin sisäisiin asiantuntijoihinsa. Tämä tutkimus, jonka näytin teille, on niin vaikuttava, koska EPEAN tieteilijät yrittävät taistella julkisuuden julkisuuden puolustamista ja sanovat, että meidän tehtävämme on puolustaa kansalaisia, mutta se ei onnistunut, koska Monsanton painostus ja argumentit, että todistusaineistoa tälle, että tämä aiheuttaisi syöpiä, ei ollut riittävää. Eli tämän ei pitäisi olla mikään salaisuus, mitä näille kemikaaleille tapahtuu. Ei ole mitään syytä siellä. Nämä kemikaalit vaikuttavat ihmisiin hyvin dramaattisin tavoin. Anteeksi, aikani loppui. Ai, milloin kaksi minuuttia, niin. Ja sitten EPAn vaikutus EFSAan. Minä tiedän vain, mitä olemme asiakirjoista nähneet, ja kyllä näkee esimerkkejä EPAn erityisesti eh, Jazz Rowlandin eh, keskustelemassa EFSAsta ja keskusteluista Euroopassa. Ja eh, mielenkiintoinen sähköposti, jossa keskustellaan siitä, että EFSA aikoo tehdä yhte- sopimuksen EPAn kanssa ja mennä IARKia vastaan, ja tämä tapahtui ennen kuin IARKin monografia julkaistiin. Kiitoksia. Kysymykseni on professori Kirklandille. Me tiedämme, että EUn asiantuntijat ja kansalaiset, asiantuntijat, joita Essa ja Eka käytät hyväkseen, tekivät tutkimusta glyfosatin osalta. Tämä ilmeni Monsanton paperista. He, täällä näytettiin sähköpostiviestintää Monsanton sisällä heinäkuuta 2012 herra Salti Miras Monsantosta sanoi, että nyt tarvitaan lisää tukea ulkopuolinen jota saadaan uskottavuutta. Herra Köklan, teidät mainittiin tuossa sähköpostissa ja sanotte, että sanoitte, halusitte 400 puntaa per päivä palkkaa Tämä oli siis helmikuulta 2015. Monsanton edustaja sanoi, että pidämme kustannukset matalalla, teemme itse tutkimuksen, mutta pistetään tutkimuksen alle sitten Kirin, Graimin tai Görklandin nimi. Ja tämä sitten näyttää paremmalta. Se sanoi johdannuksen, että puhutaanpa tieteestä. Onko tämä teidän mielestänne tiedettä? Onko tämä teidän mielestänne moraalisesti hyväksyttävää toimintaa? Onko tämä eettisesti hyväksyttävä. Haluaisin kuulla, kuinka paljon saitte rahaa yhteensä kaikessa siitä, mitä te olette tehneet Monsanton hyväksi. Tämä minä haluaisin tietää. Professor Kirkland. Professor Kirkland. Thank you for your question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kuten mainitsin alustukseni alussa, ammatillinen, ammatillista kuulemista pyydetään vertaisarvioinnista niin, että voidaan antaa ammatillista neuvoa, niin kuin tekin voisitte mahdollisesti käyttää arkkitehdin, arkkitehtiä tai tilinpitäjää eri tehtäviin tai asianajajaa, jotta saisitte laillisia neuvoja. Jos nämä henkilöt saavat mm, palkan ammatillisesta työstään, se ei tarkoita sitä, että heidän mielipiteisiinsä voisi vaikuttaa, että heidät voisi ostaa. Minusta on erittäin häiritsevää se, että tieteelliset eh, konsultit laitetaan eri koriin kuin nämä muut ammattilaiset olen jo melkein 40 vuotta ollut tieteessä ja 20 vuotta konsulttina olen tehnyt työtä 150 järjestössä ja yhtiössä kaikkialla maailmassa. Ja olen keskellä akateemikkojen, säätelijöiden ja yliopistomaailman edustajien keskellä ja minulla on maineen ja, ja kollegoiden kunnioitus tässä pelissä mitä täällä osoitettiin sähköposteina oli, oli täysin naivia, eikä siinä mitenkään, ei se mitenkään johtunut mihinkään toimintapoliittisiin päätöksiin. On selvää, että kaikki nämä asiakirjat, joissa olen ollut mukana, Carr ja Kirkland 2013 äh, asiakirja ja äh, arviointi 2015, näissä ei ollut mitään haamukirjoittamista, täällä ei ollut mitään Monsanton tai muiden äh, tuottajien vaikutusvaltaa. Me arvioimme dataa ja annoimme tieteelliset lausuntomme. Jos nämä olivat niitä tietoja, joita Monsanto halusikin, niin hyvä heille, mutta se ei ollut meidän aikomuksemme, kun arvion teimme. Jos meillä olisi ollut kielteisiä kommentteja, ne olisi myös toimitettu Monsantolle aivan samalla tavalla. Question, Kiitoksia sitten Tarabella viimeistä. Monsieur Kirkland, merci. Herra Kökland, kiitoksia tästä, että hyväksytte kutsun, kun Monsanto puolestaan ei suostunut olemaan parlamenttiin vastaamaan meidän huoliimme ja myös 500 miljoonan kansallisen huoliin. Muistatteko, että te teitte tutkimuksen glyfosaatista 2013, se ei suosi tätä käyttöä. Monsanto kuitenkin pyysi teiltä tätä tutkimusta ja maksoi teille 18 000 euroa tutkimuksesta yhtiö maksaa siis summan saadakseen tutkimuksen omasta tuotteestaan. Miten siis olette riippumattomia, mutta tuot, Eikö ole niin, että tulokset ovat näin vääristyneitä? Oletteko uskottava edelleen tutkijana? Haluaisin muistuttaa, että tällä hetkellä teillä on vuosittainen sopimus Monsanto kanssa. Monsanto ei suostunut paljastamaan summia, mutta ei se varmaan ilmoista, ilmoista ole, kun intressit ovat suuria. Pohdin, kuinka monta muuta tutkijaa ovat teidän kaltaisessa tilanteessa, jossa on tällainen pysyvä turistiriita. Ovatko nämä hyväksyttäviä käytäntöjä, kun puhutaan satojen miljoonien kansalaisten terveydestä ja heidän lapsistaan? Kirkland. Professor Kirkland. Thank you. Firstly, let me be clear, I did... Sekin yksi asia täytyy tehdä selväksi. Minä en suorittanut tutkimusta vuonna 2012. Lärin ja minua pyydettiin tarkastelemaan olemassa olevaa tietoa. Tietoa, joka tämä oli julkistettu, julkaistu lehdistä ja tutkimuksissa, jotka oli tehty sopimuspohjaisesti. Tämä oli uuden tarkastelu, ei mikään tutkimus. Ja kuten sanoin alustukseni aikana, omaksumme menettelytavan, jossa annamme tietyn painoarvon tutkimusten tuloksille ja mikäli johtopäätökset olivat sellaisia, mitä Monsanto halusikin saada, niin olettaisin, että Monsanto oli varmaan tyytyväinen siitä, että mitä pyrittiin tekemään tämä uuden arvio. Mutta mikäli johtopäätöksen olisivat olleet jotakin, mitä Monsanto ei olisi halunnut kuulla, niin sitten olisimme sanoneet Monsantolle, että meidän mielestämme glyfosaatti on potentiaalisesti genotoksinen aine. Näin ei kuitenkaan ilmennyt tieteen pohjalta. Voitte syyttää minua epäeettiseksi, epäeettiseksi, mutta niin voi syyttää myöskin arkkitehtiä ja muitakin ammattilaisia epäeettisyydestä, koska he maksat, te maksatte heille heidän palveluksistaan. Mikäli joku pyytää minulta minun asiantuntemustani ja maksaa siitä, niin, ja mikä tämä on epäeettistä, niin sanoisin, että maailmassa on valtava määrä ihmisiä, joita voidaan yhtä lailla kutsua epäeettisiksi. Thank you very much, professor. Uh... Kiitokset tästä, professori. Tähän päätämme toisen paneelin ja siirrymme kolmanteen ja viimeiseen paneeliin. Tässä aiheena on avoimuus ja tieteellisten tutkimusten käyttö glyfosaatin riskien arvioinnissa Euroopan unionissa. Pohdimme tässä Monsanton sekirjan vaikutuksia meille. Esittelen teille kaksi asiantuntijamme Martin Pigeon, joka on tutkija ja kampanjoija agribusiness-alalla – kansalaisjärjestössä Corporate Europe Observatory. Hän on myös kansalaiskomitean jäsen, joka on tämän kansalaisaloitteen takkana, jonka nimi on Stop Glyfosaatti. Meillä on täällä seuraavana Tim Bauner, Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean puheenjohtaja. Kyseessä hän on tietenkin virasto, joka tänä kesänä, keväänä päätyi tietoon, että käytettävissä olevan tiedon perusteella ei ole perusteita luokitella glyfosaattia syöpäaiheuttavaksi. Molemmat äh, vierat ovat siis äh, kiinnostavia. Aloitamme Pigeonista 15 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thanks a lot to the Environment and Agriculture Committee. Kiitoksia puheenjohtajalle, kiitoksia Angria Envy-valikonille mahdollisuudesta tulla esittelemään työtämme. Olen Martin Pigeon, olen ranskalainen ja teen työtä tuossa CEO-järjestössä. Olen ollut siellä mukana jo kahdeksan vuotta. Tavan mukaisesti esittelen itsemme. Me teemme työtä eri Euroopan toimintapolitiikkojen kanssa. Meillä on erityyppisiä aiheita. Olen itse tehnyt tätä agribisnesalalla, erityisesti siksi, koska tämä on niin tärkeä teollisuudelle. EFSAn riippumattomuuden ja avoimuuspolitiikan kannalta myöskin. Tämä on ollut tärkeä aihe. Koko glyfosaattikeskustelu on meille hyvin kiinnostava, koska koska näemme tämän ikään kuin suurennuslasina. Paljon siitä, mitä kuulimme tänä aamuna, ei ole ollenkaan uutta. Me tarvitsemme EFSAa, me tarvitsemme julkisia turvallisuusvirastoja, mutta kuten olemme kuulleet, nämä ovat sääntelyprosesseja, eli lainsäädännön määrittelemiä, joskus lakeihin vaikuttavat yhtiöt, joskus eivät. Tästä syystä EFSA on tehtävä työtä sen käytettävissä olevien välineiden kanssa, eivätkä ne kaikki vastaan tieteellistä hyvää käytäntöä. CEO-salen myös Stop Glyfosaatti kansallisen aloitteen takana. Ja palaan siihen vielä. Monsanto on hyvin kiinnostava eh, yhtiö tämän tyyppisten vuoteen osalta, koska tie, tiede on tässä eh, toiminnan pohja. Tässä hyvä esimerkki asiakirjassa he toteavat, että me haluamme sellaista politiikkaa, joka perustuu luotettavalle tieteelliselle tiedolle. Tämä sound science, luotettava tieteellinen tieto on aika värittynyt termi. On myös kiinnostavaa, että Monsanton puheissa ja muuallakin tiedettä käytetään tapana, jolla voidaan demokratia pitää kaukana. Ja tämä näkyy selkeästi vastauksessa, joka annettiin tälle parlamentille Monsanti toteaa, että parlamentilla ei ole tällaista roolia tässä asiassa ollenkaan. Voitte lähteä kotiin, ne hyvät parlamentin jäsenet. Sitten agrobusiness-teollisuudelta vastaus Junckerin ehdotukseen koskien komitologiaprosessia. Älkää vain julkaisko jäsenvaltioiden kantoja, koska haluamme tieteeseen perustuvia pohjia päätöksiä. Tässä on hyvin paljastava esimerkki siitä, mitä tämä luotettava tietoinen tieto todella tarkoittaa. Akateemikkojen tieto on ainoa ollut suuri huoli meille, kun olen puolustanut omia tuotteitamme. Ja tämä menee pidemmälle kuin Monsanton tapaus. Tässä on hyvin eh, kiinnostava eh, näkemys eh, muovilobulta täältä Brysselistä koskee hormonihäiritsijöitä. Tässä on SWOT-analyysi. Ongelma on se, että tieteellinen näyttö osoittaa, että täällä on muovilla ongelmia, mutta raha on kuitenkin rahoittaa toisen tyyppistä tutkimusta. Toki tämä on myös mahdollisuus, kun tieteellinen tutkimus on monimutkaista ja voidaan osoittaa sen kautta myös erilaisia tuloksia koskien hormonihäiritsijöitä. Monsanto ei ole siis tässä mitenkään ainoana toim- käyttämässä tiedettä omiin tarkoituksiinsa. Sitten glyfosaatti Roundup mainos, varsinainen tappokone. Tässä kyllä nähdään, että näitä kannattaa käyttää, jos ei haluta rikkoruohoja. Lobbaus on suht suhdetoimintaa. Kaikki se, mitä olemme kuulleet Monsanton tieteen manipuloinnista, olisi oikein huono asia, mikäli meillä olisi Mikä meillä olisi kunnon EUn järjestelmä, jolla voitaisiin, voitaisiin saada riippumatonta arviointia, mitä meillä ei nyt ole valitettavasti. On muistettava, että 15 minuuttia on hyvin vähän aikaa. EFSAlla ei ole rahoitusta eikä oikeudellisia mahdollisuuksia tehdä tällaista arviointia. He eivät tee testejä itse, vaan he arvioivat vain kirjallisuutta. Heillä ei ole oikeastaan ollenkaan budjettia ulkopuolisia asiantuntijoita varten. Täällä mainittiin tutkijoita. Osoitettiin aikaisemmin, että täällä on paljon ulkoisia asiantuntijoita, joilla on eturistiriitoja. Tämä kaikki liittyy budjettiongelmiin tämä haistellaan poliittisia vaihtoehtoja, puolitoista biljoonaa miljardia annetaan lääketeollisuudelle, mutta EFSAlle huomattavasti vähemmän kyllä, että tätä voitaisiin muuttaakin. Hetkinen, menin vähän liian pitkälle. And as we've, as we've heard um, already, okay, this system is not working very well. Valitettavasti tämä dia näyttö järjestelmä ei oikein toimi. Tästä Potier kertokin hyvin selkeästi. Raaka tieto on teollisuuden tuottamaa ja sitä ei voida julkaista, sitä kuitenkin virastomme käyttävät. EU-virastojen pitää luottaa yhtiöiden tutkimuksiin että tämä aiheuttaa paljon tällaista leikkaa liimaa käytäntöä. Tästä myös professori Teresona aikaisemmin kertoi. Tässä BFR kuvailee sitä, kuinka se on käsitellyt teollisuuden arviointia. He eivät pystyneet todellakaan yksityiskohtaisesti kaikkea käsittelemään, koska materiaalia oli niin paljon, joten BFR otti ainoastaan teollisuuden tarjoaman paperin ja editoi sitä itse. Tämän pitäisi olla toki avoin, avointa ja BFR olisi syytä kurssivilla kirjoittaa nämä lainatut kohdat, mutta näin se ei aina kuitenkaan ole tehnyt. Tässä on ainoastaan tutkimuksen kuvailu ja arviointi, mutta siellä koko tarina. Saisinko me sen seuraavan kuvan? Tässä on esimerkkejä, joita ette tietenkään voi lukea jotka ovat yllä päätelmiä eri luvuista. Nämä eivät ole yksittäisiä tutkimuksia. Näillä luvuilla pitäisi todistaa, pitäisi tutkia tätä julkista tutkimusta, mutta tässä puhut, tässä nyt voi oikeastaan käsitellä vain sitä, mitä ulkomaailma sanoo glyfosaatista. Eikä tässä ole mitään eroa teollisuuden perimään myrkyllisyyden ja syöpää aiheuttamisvaaran arvioista EFSAn kanssa. On täysin skandaali, että BFR julkisena elimenä ei ole täällä tänään edustettuna. Leikkaliimaa skandaali vasta tehtiin, niin eihän tämä ole mikään skandaali, koska näinhän me teemme koko ajan. No, minusta tämä ei ole kovinkaan rauhoittava kommentti. Ja kuten osoitin, niin näin ei ole aina tehty. BFR kuvaili menettelyä tavalla, jota ei aina toteutettu. Jossakin tutkimusten arvioinnissa ei ollut mitään mm, yliviivattuna tai kursiivilla – niin että olisi käynyt ilmi, mistä, mitkä ovat lainattuja kohtia. Suurimmat ongelmat EU-ssa koskevat sitä, että virastoilla ei ole riittävästi resursseja ja heillä on vahvoja oikeudellisia rajoitteita. CEOssa olemme pyrkineet eh, saamaan käsimme luottamuksellisia yhtiöiden tutkimuksia, jotka on toimitettu eu virastoille. Siihen on kulunut paljon aikaa, vuosia on mennyt aikaa. Ja poikkeuksellisissa, poikkeuksellisissa poliittisissa olosuhteissa ne on voitu julkaista. EFSA tarvitsee rohkeutta, koska siihen kohdistuu paljon lobbausta ja teollisuuden painostusta. Paljon tämän tyyppisiä kirjeitä he saavat, jotka vastustavat julkaisuja, mutta kuitenkin ne on julkaissut niin paljon kuin vain ovat voineet. Tässä onkin kirje vuodelta 2016, että kyllä virasto julkaisi niin paljon kuin vain pystyy, joten hatunnosta siitä, mutta ei, ei virastokaan voi toimia lain vastaisesti kaikkien asioiden julkaiseminen olisi luultavasti johtanut oikeusjuttuun Monsanton kanssa. Me saimme myös asiakirjoja, jotka olivat PDF-kuvia, joita oli hyvin vaikea analysoida. Me emme tietenkään ole toksikologeja, ymmärryksellämme on rajat, mutta toimitimme kaikki saamamme tiedot asiantunteville tie- tutkijoille ja Potier oli yksi heistä. Ja näin hän pystyy käyttämään tietoja arvioinnissaan EFSAn julkaistemien tietojen ansiosta. Kyllä pystyttiin tekemään vertaisarviointia EFSAssa, mikä on hyvä asia, mutta siihen tarvittiin paljon aikaa, energiaa ja valtavasti resursseja. Tämä ei ole hyvin toimiva prosessi. Tämän ei pitäisi olla tavanomainen menettely. Ja kuten eh, Portier täällä aikaisemmin totesi, nä- vertaisarviointi osoittaa, että monet alkuperäiset näytöt jäivät pois. Näin ollen BFR varmastikin katsoi tätä hakemusta, mutta ei Äh, raakadata ennen kuin siihen esitettiin kritiikkiä. Ja tämä vastaa sitä, mitä BFR itse on ilmoittanut, äh, kun tietoja oli niin valtavasti, niin emme ole kirjoittaneet omaa raporttia, vaan käytimme teollisuuden tarjoamaa tietoa EUn kasvimyrkkyyn turvallisuusanalyysistä on todellakin main, ainoastaan aktiivista vaikuttavaa ainetta glyfosaatia, mutta glyfosaatia ei todellisuudessa koskaan ke- käytetä yksinään, vaan viljelijät käyttävät Roundupia tai muita ö, tuotteita, jotka sisältävät glyfosaattia. Ongelma on myös se, että monet monessa riippumattomissa tutkimuksissa pyritään käsittelemään todellisia olosuhteita ja tätä argumentteja teollisuus käyttääkin juuri kirjallisuuden sivuttamiseen, koska sitä ei, sitä ei voida soveltaa glyfosaatin yksin. Tässä kuitenkin on syyperäinen asetus, jota FC ja muu EU-virastot joutuvat noudattamaan. Tässä on Monsanton sisäinen sähköposti jos sanotaan, että ei voida sanoa, että Roundup ei ole syöpää aiheuttava, koska emme ole tehneet tällaisia testejä formulaatin osalta, ei olla lähelläkään sitä tasoa, jota tarvitaan vaikuttavan aineen testaamiseen. Tässä puhutaan akuutista myrkyllisyydestä, iho, ärsytyksestä ja muusta, mutta ei mitään mainita syövästä. Sitten riippumattomuudesta ulkoiset asiantuntijat eivät ole EFSAn vertaisarvioinnista mukana, mutta kansalliset asiantuntijat ovat mukana. Jotkut näistä kansallisista asiantuntijoista ovat ensinnäkin nimettömiä usein, eivät halua nimeään julkisuuteen. Asia on niin arkaluntainen, että ymmärrän kyllä tämänkin. Jotkut heistä edustavat hallituksia ja itse asiassa on aika vähän sellaisia, joissa vältetään poliittinen vaikutus. Jess Rowlandsista on pitkä tarina kerrottavana. Hän oli EPAn asiantuntija, joka Monsanto-asiakirjojen mukaan on ollut salissa yhteistoiminnassa Monsanton kanssa – virastothan tekevät tietenkin yhteistyötä keskuudessaan koko ajan, ja tämä saattaa liittyä siihen, että he ovat kaikki yhtä mieltä melkein kaikkiin näistä virastoista, ja Roland se osallistui EFSAn vertaisarviointiin liittyvään konferenssiin ja toimitti tietoja, joka, joka vahvisti EFSAn päätöstä ohittaa tietyt päätelmät, EFSA sitten kertoi tarkastaneensa Rolandin tiedet, eikä siinä ole mitään kertavaa. Science-lehdessä kaksi viikkoa sitten niin oli julkaisu, jossa todettiin, että kasvimyrkkyjen todellista käyttöä ei millään tavalla ole arvioitu. Tässä on yksi esimerkki siitä, kuinka Roundupia voidaan käyttää. Todellisuudessa tässä on Argentiinassa tällainen niin sanottu vihreä aavikko, Kyseessä on monoviljely. Tämä on kaikkein tuhoavin maanviljelyksen tyyppi maailmassa. Eikä tällaista kuitenkaan tarvitse arvioida ollenkaan. Mikäli maisema tuhoitaan, se on asia, jota ei tarvitse arvioida. Muistakaa myös, siitä, että, muistakaa myös se, että EUn kasvinsuojeluasetuksessa on on myös hyviä asioita. Tässä on varmaankin kahdeksan on kohtaa, jota teollisuus eniten inhoa. Jarkin arviointi oli niin vaarallinen Monsantolle ja muille glyfosaatin tuottajille. Johtuu siitä, että IARKin 2A-luokittelu olisi yksi B-luokittelu EU-järjestelmässä ja se merkitsisi tuotteen käytön kieltoa EU-ssa suoraan. Lopuksi Nyt niin tämä Stop glyfosaatti aloite on teille tuttu poliittinen kysymys. Mitä teemme viljelijöiden kanssa, jos uskomme tiedettä? Tällä hetkellä on joko käytettävä edelleen Roundup-tyyppisiä tuotteita ja on syöpävaara, tai sitten he eivät käytä niitä ja tulee taloudellisia tappioita. Miksi, miksi sitten pitää käydä kilpailua EUn ulkopuolisten viljelijöiden kanssa, jossa näitä eri käytäntöjä käytetään. Tarvitaan muitakin toimia glyfosaattikielon lisäksi kauppaa ja teknistä puolta koskevia toimia. Tässä kaikki. Uh, the next speaker. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Dr. Tim Baumer. Madam Chairman and it's a pleasure to be here this morning. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä edustamassa kemikaalivirastoa ekaa. Otsikkona on avoimuus ja uusi, uudet tieteen tutkimukset, jotka liittyvät glyfosaatin riskiarvioon. Aion tässä keskittyä lähinnä luokitteluun, merkintöihin, koska tämä kuuluu ekaan toimialaan. Meillä on REACH-asetus, luokittelu, merkintä ja pakkauksia koskeva CLP-asetus, BRP-asetus biosidituotteista sekä PIC-asetus, joka koskee ilmoitettuun, joka tarkoittaa ilmoitettuun ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevaa päätöstä. I want to outline ECA's transparency approach in a little detail before moving. Kerro hieman tarkemmin ekan roolista, ennen kuin Siirro saatti. Processes to stakeholders and Olemme selkeästi selittäneet kaikki toimintamme ja prosessimme. Meillä on avointa päätöksentekoa. Tätä varten meillä on rekisteri, josta näkee, mitä sääntelyaikeita on. Siellä voi etukäteen nähdä, milloin sääntelytoimiin aiotaan ryhtyä. Järjestämme laajemittaisia julkisia kuulemisia kaikkien asioiden yhteydessä. Lisäksi vastaamme kommentti asiakirjoihin, saamme. Meillä on tarkkiloita myöskin järjestöistä. Ne voivat osallistua komiteoiden kokouksiin. Pöytäkirjat julkaistaan ja päätökset ja lausunnot myöskin julkaistaan oikea-aikaisesti niin, että kaikki pysyvät ajan tasalla. Ikan politiikka kaittaa kaikki työntekijät ja asiantuntijat. Heidän riippumatonsa varmistetaan siten, että asia tarkistetaan ennen ja jälkeen sen työn, mitä he tekevät ekalle myöskin sen aikana. Kaikki kytkökset selvitetään. I have the privilege of chairing for the... Minun johtamani komitea, jonka johdossa on ollut viiden vuoden ajan, koostuu riippumattomista asiantuntijoista, jotka ovat EUn ja etämaiden ehdottamia ja jotka nimitetään ekaan johtokunnan toimesta. Kyse on termiistä, jotka toimivat vastuuviranomaisten palveluksessa jäsenvaltiossa. Lähinnä kyse on heistä. He ovat toimivat henkilökohtaisessa kapasiteetissaan, eivätkä ota vastaan ohjeet jäsenvaltioista, jäsen 53, 26 jäsenvaltioista ja kaksi, kaksi edustajaa etävaltioista. Ekan työntekijä johtaa aina näiden komiteoiden kokouksia. Kelpoisuus ja osallistuminen tähän riskinarviointikomitean eli rakkiin kriteereitä, kriteerit käydään lävitse nimittämisen yhteydessä – mukaan ei pääse kukaan, jolla on mitään kytköksiä yritysmaailmaan tai alan järjestöön, tai millä tavalla muutenkaan on mitään omia intressejä kyseessä. Vuotuiset ilmoitukset sidonnaisuuksista annetaan ja lisäksi yksittäisen, yksittäisen esitysten kohteen kohdalla aina tarkistetaan sidonnaisuudeksi, sidon, sidonnaisuud, sidon, sidonnaisuudet. Kokouksissa on usein mukana Euroopan ympäristöviraston, Euroopan ammattiyhdistysinstituutin, EUGEMSin ja SEFIKin, EGPAN, Eurometon ja Konkaven jäseniä tai edustajia. Sitten siirryn glyfosaattiin. Materiaalin paljon keskityn vain ainoastaan karsinogeenisyyteen. Kun glyfosaattiasia käsiteltiin ekassa CLP direktiivin CLP-asetuksen valossa. Saksa oli se maa, joka teki hakemuksen kuusi viikkoa. Käytiin julkista kuulemista ja asiakirja ja kommentteja käsiteltiin, niihin vastattiin niin kuin tavallista on. RAS, RAK pyysi myöskin yrityksiltä tai eri järjestöiltä näkemyksiä ja tietoa viimeksi tutkimuksista. Pyrimme saamaan hyvän ja kattavan katsauksen eri osapuolelta. Paik- edustajat IARC, FAO, WHO, JMPR ja HIIL esimerkiksi, ja myöskin glyfosaattityöryhmä, EFSA ja myöskin Saksa, koska Saksa oli hakemuksen esittäjä. Voisimme kuulla näiden järjestöjen ja toimijoiden näkemykset etukäteen. Siirrosryhmän edustaja oli paikalla kaikissa noin 12 kaikissa täysistunnoissa. Nyt keskusta käytiin 12 tunnin ajan Saksan jäsenet Rakissa olivat jäävän itse ekosanosten keskusteluun. Meillä oli myöskin verkkosivut tätä asiaa varten. Siellä julkaistiin kaikki keskustelut sijoitusryhmien kanssa ja myöskin kirjanvaihto. Nyt sitten eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Tohtori Tarasona teki tällaista jo, mutta kenties kannattaa toistaa, että EUn asetukset antavat vastuun teollisuuden alalle. Heidän tehtävänsä on osoittaa kemikaalien turvallisuus. Tämä ei päde pelkästään torjunta-aineisiin, vaan myöskin muihin kemikaaleihin. Mukana on myöskin velvollisuus tehdä että turvallisuustutkimukset mukaan luottuna eläinkokeita. EUn lailla suojataan myöskin tutkimuksen omistajan oikeuksia omistusoikeutta. Edellinen puhuja puhui tästä hiilon sanakäänteenä. ja totesi virastona, emme pääse tästä yli eikä ympäri. Me vaadimme erittäin vedenpitäviä, vankkoja tutkimusten yksityiskohtaisia tiivistelmiä myöskin. Mutta mitä vanhempia tutkimuksia on kyseessä, sitä vähemmän kaiken kattavia nämä yhteenverot ovat. Uskottavuus ja luotettavuus on avainasemassa. On tärkeää, että tutkimuksen yhteydessä, taulun tarkastelun yhteydessä saadaan jonkinlainen tuntuma siitä, että tiedot ovat paikkaansa pitäviä. Siksi edellytetään kansainvälisesti hyväksyttyjä suuntaviivoja ja niiden noudattamista kaikkien tutkimusten mukaan tänään tutkimusten yhteydessä. käytetään aina OECDn tutkimus suuntaviivoja, koska ne ovat kaikkien parhaat kansainväliset tunnustetut suuntaviivat, mutta käytämme myöskin GLP-periaatteita, Good Laboratory Practice-käytänteitä, jotka ovat OECDn kehittämiä. Tämä on pakollista EUC eta maissa Tämä antaa uskottavuutta tutkimuksille huolimatta siitä, mitä ainetta käsitellään. GLP Vaatimukset kattavat eri, monet kriittiset seikat, jotka liittyvät tutkimusraportointiin ja valvontaketjuun. GLBn akkreditoimat laboratoriot joutuvat jatkuvien tutkimusten kohteeksi. Kansalliset GLB-tutkijat tekevät tutkimuksia. Tietysti pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka saadaan tutkimukselle enemmän luotettavuutta, uskottavuutta. Kansalliset tutkimuslaitokset tekevät työnsä. En tiedä, miten paljon niiden välillä on koordinointia, tosin. Minkälaista kansainvälinen geenisyyttä koskeva tutkimusta on sitten saatavilla glyfosaatista, on tärkeää tarkastaa tietokanta ja katsoa, mitä on käytettävissä. Saksa antoi tietoa 18 karsinogeenisyystutkimuksista. Loppujen lopuksi 12 niistä esitettiin rakille. Kaikki tieto oli käytössä muodossa tai toisessa. Seitsemän rottatutkimusta ja viisi hirtutkimusta oli kyseessä. Jankets Haramalla seurassa seuraavalla sivulla. Kuusi tutkimusta, jotka toimitettiin rakille, olivat puutteellisia. Liian pienet annokset olivat käytössä, taikka sitten gelben ja OECDn suuntaviin ei ollut kunnioitettu, raportointi oli huonoa, taikka sitten kaikki nämä ongelmat esiintyivät yhdessä Taikka jotkut näistä ongelmista. Näitä ei otettu tarkan tutkimuksen kohteeksi Irakissa. Lisäksi oli kaksi negatiivista tutkimusta, jotka oli tehty hyvin pienillä annoksilla. Mukana oli vähintäänkin seitsemän eri yritystä ja kymmenen tai enemmän laboratorioita mukana tässä. Laboratoriot olivat Yhdysvalloista, Euroopasta, Japanista ja Intiasta laadultaan, yksityiskohdiltaan ja muutenkin tutkimukset olivat kovin monenkirjavia. Harmaalla on merkitty seitsemän tutkimusta, jotka otettiin huomioon. Muut olivat sellaisen niin ongelmia, joiden vuoksi niitä ei voitu ottaa mielekkäällä tavalla mukaan tutkimukseen. Siirtyäkseni nyt hiiriin. Tässä on ne viisi tutkimusta, jotka mainittiin jo tänä aamuna. Ja myöskin on kaksi negatiivista tutkimusta, jotka mainittiin. CLP-asetuksessa on yksi elementti, joka on erittäin vankka, joka täytyy kuunnella ymmärtää. Se liittyy siihen, miten minun komiteani arvioi CLP lainsäädännön valossa asioita. Ei ole yhtä ainoaa avaintutkimusta, joka olisi tieteellisesti tai laadullisesti parempi kuin muut, joita voitaisiin käyttää pohjana. Joten kaikki olemassa oleva tieto käsiteltiin yhdessä laatu- ja yhdenmukaisuus tiedon osalta antoi tietylle tutkimuksille tietyn painoarvon. Otimme sekä positiiviset että negatiiviset tulokset ja kokosimme yhteen. Ja kullekin oli tutkimuksessa oma painoarvonsa. Otimme huomioon epidemiologian, epidemiologisen tiedon ja myöskin ihmisillä esiintyvät seuraamukset. Tämä kuttaa kaikkea meidän luokittelumme glyfosatin osalta perustuu seuraavalle Tutkimukset olivat riittävän uskottavia ja luotettavia ja mahdollistivat sen, että saadaan kunnollinen arvio aikaan rottien kohdalla. Vakuuttavaa näyttöä glyfosatin ohittamista kasvaimista ei ollut. Tulokset tai löydökset eivät ole riittävän tyhjentäviä, että olisi voitu luokitella aine tietyllä tavalla. Näyttöä epidemiologisista tutkimuksista pidettiin riittämättömänä, että voitaisiin osoittaa karsinogenisyys ihmisillä – kun otetaan tämä näyttöön perustuva lähestymistapa, RAK tulisi johtopäätöksen konsensuspäätöksellä, että karsinogenisuusluokitus ei ollut tarpeen. Meillä oli pääsy alkuperäiseen karsinogeenisyyttä koskevaan tutkimustietoon. Meidän tehtävämme oli uudelleen tarkastella tietoa. Me keskityimme tähän materiaaliin muut elimet ovat tehneet tar- tarkastelunsa, konsultteja, asiantuntijoita käytetty. Mutta mikäli tiettyjä kriteereitä on noudatettu, silloin oli pienempi painoarvo näillä tutkimuksilla. Halusimme mahdollisimman suuren avoimuuden, kun käsittelemme asiaa ja pidimme kaikkiaan tässä loppujen lopuksi 36 Irakin jäsentä, jotka ovat paikalla edustaen eri maita Euroopassa ja etämaita, totesivat, että luokittelua ei tarvittu. Päätös oli perustui konsensukseen. Eka ja Rakka eivät ole millään tavalla itse kiinnostuneita, että niillä ei ole mitään intressiä tietyn tutkimuslopputulokseen suhteen. Täytyy muistaa, että aiempaa tutkimusta oli 40 vuoden ajalta. Minun kommenteissa on jotakin tiedemiehet, jotka ovat mukana jo yli 30 vuoden ajan kemikaalien luokittelussa. Uskoakseni, mikäli uutta tietoa saadaan, mikä tahansa jäsenvaltiota komissio voi pyytää rakilta uudelleen arviota. Tämä on tavanomaista joka ikisen aineen yhteydessä. Näin voi aina tehdä. Kiitoksia. Joitakin lisäkaavioita on vielä tässä liitteenä, jotka kertovat lisää tietyistä tutkimusten, tutkimuksen tai arvion osatekijöistä. Kiitoksia. Now. Kiitos oikein paljon. Nyt meidän puhujan kysymyksenä muistutan teille minuutti per kysymys, yksi kysymys ja ihan tarkka kysymys, joten teidän täytyy sanoa, kenelle kysymys on osoitettu. Edustaja McGuinness. Kiitoksia, kiitoksia teille, jotka teitte nämä esitykset viimeiselle kollegoille. Minä olen erittäin kiinnostunut aloittanut tästä ja kysynyt, mitä me teemme maanviljelijöille. Seurauksena oli, että he saavat joko syövän tai on ongelmia sadon kanssa. Sitten toinen Kalvo sanoo toisessa esityksessä, että tämä ei ole karsinogeeninen. Minä poliitikkona yritän päättää. Kysymys on tämä. Ville, jotka kääntyvät puoleen, sanovat, että tässä on kyse siitä, miten he käyttävät näitä tuotteita ilmastoystävällisesti äh, maanviljelyjärjestelmässään. Otetaanko tämä huomioon, kun äh, pohditaan sitä, pitäisikö tämän pysyä markkinoilla vai lähteä. Ja näiden kahden osapuolen välillä, miten minä poliitikkona yhdistän nämä erot ja teen parhaan valinnan. Sen haluan tehdä viljelijöille, kuluttajille ja meille parlamenttina. Kiitoksia, herra Baumer. Thank you for the question. Um, I'll do... Kiitoksia kysymyksestä. Teen parhaani vastatakseni siihen mitä viljelijöiden kanssa olisi tehtävä. Tämän luokittelun ohella EFSAna riskiarviointi noudattaa sääntöjä sen, siitä, kuinka tuotetta pitäisi käyttää turvallisella tavalla viljelysovelluksissa. Neuvo e- EFSAn Ekon, Ekan yhdistetyt neuvot pitäisi kyllä tarjota riittävät ohjeviivat turvallista käyttöä varten. Ne perustuvat todella pitkällisiin tutkimuksiin. And, uh, uh, Monsieur Pigeon. Pigeon. Pigeon. Ja sitten herra Pigeon. Um, I'm in a comparable Minä olen samankaltaisessa tilanteessa kuin te, Roomekin, jos minä en ole toksikologi, joten minun on uskottava viranomaisiin ja minun on yritettävä äh, ymmärtää niitä prosesseja, jotka sitä seuraavat ja äh, mitä äh, tieteen tilaan tulee. Ainoa kommentti, joka voi tehdä, on se, että IARC on seurannut prosessi, jossa riippumattomat tutkijat, jotka ovat kansallisia syöpäasiantuntijoita, ovat arvioineet, vertaisarvioineet tuloksia kun taas EU-viranomaiset ovat eh, arvioineet ennemminkin luottamuksellisia eh, tutkimuksia, joiden alkuperäinen identiteetti on tuntematon. Minä en ole toksikologi. Kyllä tämä on totta. 80 prosenttia näistä asioista, näistä tutkimuksista, niitä ei julkaista, kun on kyse EFSAsta. Eka on tässä vähän parempi Täältä minun mielipiteeni tulee kumpuha, koska tämä on parasta, mitä minä pystyn tarjoamaan, kun on kyse glyfosaatin karsinogeenisyydestä. Ai, minuutti vain, niinkö? Tuo vasta. Niin, koska teidän piti jakaa, koska hän halusi vastauksen kummaltakin. I strongly recommend one todella suositan, että yksi kysymys per asiantuntija, muuten aika on liian lyhyt. Edustaja Dalli. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viitata asiaan, johon täällä viitattiin aikaisemmin, koska ymmärrän, että asiantuntijat arvioivat toisten arvio, asiantuntijoiden päätöksiä, mutta samat asiantuntijat, jotka arvioivat omaa työtään, niin onhan tämä hyvin kyseenalaista ja täysin epäeettistä. Viitan tähän, koska meillä oli joidenkin komitean jäsen, joihin komitean jäseniä liittyviä ongelmia, kun he olivat useissa komiteoissa ja arvioivat aikaisempia päätöksiä, päätöksiä koskien glyfosaattia 2012 arvioinnit ovat tässä kyseessä. Ja tässä oli e, eri tahoissa ja samaa henkilökuntaa mukana mielestäni tekoa ei voida pitää riippumattomana Kysymys Palmerille ekasta. Ymmärrän kyllä, että teillä on lainsäädännön asettamat rajat, mutta eka, niin kuin täälläkin sanottiin, arvioi tiedot, jotka yhtiö toimittaa sille. Kun katsotaan tulevaisuuteen, kuinka EKA voi varmistaa riippumattomuuden ja luotettavuuden arvioinneissaan, koska tämä ei ole yksi aina asia. Kyllä EKA tulee arvioimaan kemikaaleja myös REACH-lainsäädännön puitteissa ja ihmisten olisi voitava olla rauhallisin mielin sen suhteen. I'll deal with the overlap in membership. Minä käsittelen ensin tätä valiokuntien samanaikaista jäsenyyttä. Ymmärtääkseni minun komitean ja muiden ekakomiteoiden ja EFSA-työryhmien tai paneelien kanssa ei ole päällekkäisyyksiä, tai jos ei ole, niin jos on, niin se ei ole merkittävä. Eli periaatteessa nämä virastot toimivat riippumatta ehdottomasti, kun on kyse tieteellisestä tiedosta. Sitten, miten voimme olla varmoja, että eturistiriidat hoidetaan kunnolla? Toivottavasti olen tänä aamuna ainakin jossain määrin osoittanut, että me tarkasti valitsemme henkilöt komiteoihimme ja millainen vaikutuksen taso heillä on. Meidän, minun jäseni tulevat pääosin viranomaistahoilta ja se luo jonkinlaista tasapainoa, koska nämä tutkimukset tulevat teollisuudelta, koska he, teollisuudella on velvollisuus näitä tutkimuksia tehdä. Meidän pitää päästää ähm, teollisuuden edustajat paikalla. Me valvomme hyvin tarkkaan tätä, varmistamme, että kaikki on akkreditoitu oikein, emmekä anna äh, heille mitään ylimääräistä aikaa äh, keskusteluissamme. Komiteakeskustelut ovat jäsenille, jotta jäsenet voivat valita ja päättää ei ei-teollisuuden edustajalle. Kiitoksia edustaja Görling. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni on osoitettu Martin Pijonille. Sekä alustuksessanne ja myöskin sen perusteella, mitä olen lukenut teidän verkkosivultanne, olen pistänyt merkille, että te asetatte kyseenalaiseksi EFSAn riippumattomuuden, sen toiminnan ja suhtaudutte epäilystä myöskin muiden järjestöjen toimintaan, jotka kun on kyse esimerkiksi EPAsta ja WHOsta ja muista, silloin kun on kyse torjunta-aineista. Ja asian kysymystä kaikki, jotka sanovat, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole syöpäaiheuttava, mutta kuitenkin tiedon perusteella, jotta ei ole julkaistu ja tiedemiestenkin piirissä on sitten kyseenalaiskin IARKin lopputulokset. Kuitenkin luotatte puht- sokeasti IARKin tuloksiin. 884-2012 asetus edellyttää sitä, että täytyy aina tarkistaa kaksi viikkoa ennen julkaisua tarkistaa tiedot. Kuinka te voitte saman aikaan syyttää joitakin järjestöjä valehtamisesta – Sanotte esimerkiksi, että Evsa varehtelee, kun se antoi arvionsa vuonna 2017 glyfosaatista. Itse myönnätte, että itse kuitenkin itsekin, itse kuitenkin luotatte puhtaasti IRKin lausumiin, vaikka on syytä kyseenalaistaa myöskin ne. Miksi meidän pitäisi uskoa teitä? En odottanut teitä mitään opetuksia, eh, edustaja Göling. Kiitoksia vaan tästä ensinnäkin näihin väitteisiin, jotka koskevat sitä, että IARKin työryhmän jäsenillä äh, olisi ollut jotain tietoa, jota olisivat pitäneet halussa. tämä on väärää, harhaanjohtava, harhaanjohtava ja se on otettu vääräksi. Sitten tämä kysymys, joka viittasitte kysymyksen, jota itsekin kysymme puhuttu sitä monesta asiasta samaan aikaan. Vasta nyt kahtaan, kahteen asioista, jotka mainitsitte. Yksi koskee tätä... Äh, in this case, uh, and so I will just repeat what I've uh, said in my... Asian puuttumista. Jeff Rollins osallistui EFSAn konferenssiin, jossa hän antoi tietoja, jotka olivat koski Kumato 2001 tutkimusta, jota ei oikeastaan olisi pitänyt ottaa huomioon, koska se liittyy syöpätapauksiin. BFR ja, ja EKA ohittivat nämä sillä perusteella, että ei ollut mitään näyttöä, joka osoittaisi tämän todeksi. Py- kysyimme siis EFSAlta todisteita niin, että he tarkistaisivat kahteen kertaan saamansa tiedot, jotka tulivat Rolandsilta, mutta mitään näytettävää ei ollut. Kun sanotaan, että on tehty jotain, niin sitten havaitaan, että ei ole mitään, jolla voidaan todistaa se, että on tehty jotakin, niin en nyt syytä heitä, mutta en nyt aika mielelläni kysyisinkin, miksi he väittivät, että he ovat tehneet jotain, jota he eivät ole tehneet. Thank you. Uh, Madame Riis. Edustaja Riis. Se puheenjohtaja, kello on... Niin, niin, tässä on kolme tuntia kymmenen minuuttia jo oltu täällä istumassa. Tämä vaikuttaa vähän kuurojen keskustelulta. En tiedä sen enempää kuin kolme tuntia sitten. Mäkin sanoi, että meiltä meiltä pyydetään päätöksentekoa. Nyt on kuitenkin vuosia, vuosikymmeniä. Tiede ei ole päätynyt mihinkään selkeisiin tuloksiin. Komission neuvoston komiteassa kuitenkin jo äänestetään luultavasti kymmenen vuoden luvan pidennyksestä aivan pian. Tilanne on aivan sietämätön kuinka tästä nyt päästään eteenpäin. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja mainittu. Portti aivan alussa sanoi, että yksi suurista ongelmista koskee näitä syrjään työnnettyjä tutkimuksia ja päätelmiä. Yksi näistä tutkimuksista Kumar 2001 Eka tunnistetta ja se on aivan validi, toisin kuin EFSA. Kyseessä oli hiirelle ilmestynyt il, impuusolmukesyöpä, mutta aivan kuten Efskin, sekin oli syr, hylännyt tämän tutkimuksen. Haluaisin, että lopultakin puhuttaisiin tässä samasta asiasta. Romer. Mr. Baumer. I'll, I'll attempt to answer. No minä yritän vastata. Olen eri mieltä. Mikä sanotaan, että tiedepuolella ei ole toimittu johdonmukaisesti. Pikemminkin on toimittu johdonmukaisesti, koska kaksi eu virastoa on suoraan vastannut kysymykseen, onko glyfosaatti karsinogeeninen, vaikka turvallista käyttää. Ja kumpikin sanoo, että kyllä sitä voi turvallisesti käyttää. Voisitteko olla keskeyttämättä, kun minä puhun? Osoitin jo esityksen yhteydessä ja tohtori Tarasona myöskin sanoi, kuinka meillä on sääntöjä sen osalta, kuinka me arvioimme tutkimustietoa ja miten teemme johtopäätöksiä. Kaksi virastoa on noudattanut noita suuntaviivoja ei tullut saman johtopäätökseen. Uskon, että suuntaviiva on odotettu sen mukaisesti. Mitä näyttää siitä, että jollakin tavalla nämä prosessit olisivat olleet vääristyneitä tai millä tavalla olisi syytä epäillä niiden uskottavuutta. Kaikki tehtiin sen mukaisesti. Voin kenties lisätä, että sen jälkeen kun julkaisimme Grysvalta koskevan lausuntomme ekassa, olemme todennäköisesti kirjoittaneet suuren määrän sivuja vastauksia kysymykseen kuin mitä tässä itse lausunnossa oli, vaikka lausunto itse jo sinänsä oli hyvin pitkä. Joissakin vaiheessa ihmisten täytyy joskus vain tunnustaa, että tämmöistä tapailla asiat hoidetaan Euroopassa ja se vastaus, mikä tänä päivänä on. Thank you. Uh, Mr. Uh, no, Madame uh, senator Rodriguez. Edustaja Senra Rodriguez. Siventää. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, koko tämän aamun aikana olemme nähneet, kuinka paljon kykyä ja valtaa ja rahaa suurilla yhtiöillä on vaikuttaakseen päätöksentekoon, tai ainakin niin, että ne voivat kylvää epäilyksiä vahvalle tieteelliselle näytölle. Samaan aikaan kuitenkin väestöä altistetaan tarpeettomille terveysvaaroille. Martin Pijonille kysymys. Voisitteko kertoa, onko teillä tietoja koskien näiden maatalousmyrkkyjen ja lääketeollisuuden välisistä suhteista ja mikä rooli pitäisi olla ennak- varovaisuusperiaatteella, kun lupia myönnetään. Kiitoksia. Äh, Monsieur Pigeon. Pigeon. Eli jos ymmärrän kysymyksenne oikein, niin kyse on äh, agrokemian teollisuuden ja lääketeollisuuden linkeistä. Joitakin linkkejä on. Tämä äh, on yksi esimerkki, koska tämä on yritys, jolla on kummankin linjan tuotteita. Minä yritän vastata kysymykseenne eh, aloittamalla päinvastaista päästä. Eh, yksi poliittinen tie ulos tästä keskustelusta on laajentaa tätä keskustelua ja minä eh, käyttäisin tähän edellistä työtäni, joka liittyi veteen ja vesihuoltoon. Ja on totta, että Pariisi, New York, München ja monet muut kaupungit itse asiassa tukevat viljelijöitä ja ovat tehneet sitä jo hyvin pitkään, jo ennen kuin luomuviljely äh, alkoi vain siitä, että ne eivät saastuta, koska he ovat laskuskeneet, että on halvempaa maksaa viljelijöille siitä, että he eivät äh, saastuta kuin maksaa veden puhdistamisesta. Ennaltaehkäisy on hyödyllisempää. Valitettavasti rahaa sillä ei voi tehdä. Kiitoksia. Edustaja Faria. Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Antes de mais, quero lamentar a ausência da empresa. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että Monsanto ei ole edustettuna tässä tilaisuudessa, mutta uskonpa, että tämä on aika merkittävä poissaolo. Nyt olisi Monsanto aivan ihanteellisesti voinut puolustautua. Portugalissa sanotaan, että että se ei ole mitään pelättävää, niin hän ei tarvitse piiloutua. Bauerille kysymys glyfosaatin terveysvaikutuksista. Tarvitaan toki, tarvittaisiin toki riippumaton tutkimus. Ja nyt teillä on sitten tämä Monsanton tutkimus, johon on leikattu ja liimattu tutkimustuloksia. Mm, miten voitaisiin palauttaa yleisen luottamus kansalaisten suojeluun. Dr. Baumer. Tohtori Baumer. I think the, I have to go back to my... Minun on varmaan palattava tähän edelliseen vastaukseeni, aikaisempaan vastaukseeni, kummankin viraston, EFSAn ja EKAN lausunnot ovat varsin tuoreita, ne ovat hyvin selkeitä ja nyt pallo on komission kentällä. Enkä minä voi kovinkaan paljon muuta sanoa, ellei komitealle anneta mandaattia tehdä jotain muuta. Me emme voi itse antaa itsellemme mandaattia, mikä voi puuttua politiikan tekoon. Eli niin kauan kuin joku ei päätä, mitä meidän pitäisi tehdä, niin tämä on meidän tekemämme työ tällä hetkellä. Tämä on kaikki, mitä voin sanoa. Ehkä herra Tarazonalla on jotain sanottavaa asiasta. Herra Tarazona, jos haluatte lisätä jotain. Kiitoksia. EFSAn näkökulmasta tilanne on sama. Asetus antaa komissiolle mahdollisuuden antaa meille mandaatin tarkastella jotain hyväksyttyä aktiivista ainetta, niin kuin glyfosaatin kohdalla vielä on. Me vielä työstämme glyfosaattia, koska kuten tiedätte, kuluttajille tulokset vaativat EUn arviota hyväksyttävistä viitearvoista. Me tarkastelemme jokaista tuotetta jolla on oikeus, johon voidaan käyttää glyfosaattia samoin kuin EUn ulkopuolelta tulevia tuotteita. Ja annamme tästä arvion ennen vuoden loppua. Työ on siis tehty ja työ jatkuu vielä, mitä EFRAan tulee. Kiitoksia, herra Hoisling. Ja... Niin, ensinnäkin mielestäni on skandaali, että VFR ei ole tässä keskustelemassa, mutta nyt kysymys kuuluu Ekalle. Oletteko te tasa-arvoinen teollisuuden kanssa? Tehän pitää aina tutkia teollisuuden tutkimuksia. Voitteko te tilata riippumattomia tutkimuksia? Onhan se turhauttavaa, että pitää aina Monsanto tutkimuksia lukea. Eikö teillä pitäisi ehkä antaa toisenlaisia määrärahoja, että olisitte todellakin riippumaton? Ja sitten BFR. BFR sanoi, että mutta copy-paste, niin kuin glyfosaatin kohdalla, on todellakin yleistä. Onko yleistä, että 30 prosenttia kopioi siltä, joka hakemuksen on jättänyt? Onko normaalia, että 20 vuotta samat ihmiset käsittelevät samoja aiheja BFRS ja Saksan viranomaiset, aina tuottavat myönteisiä tuloksia. Pitäisi ehkä toisia asiantuntijoita tarkastella. Tehän luotatte BFRn. Ja sitten koktailit. Glyfosaattiahan ei yksin käytetä? Arvioitteko sitä, miten se vaikuttaa yhdessä muiden aineiden kanssa? Ja tarkastatteko eteläamerikkalaisia tutkimuksia myös, koska siellähän tulokset ovat olleet täysin toisenlaiset? Uh, I think uh, Dr. Baumer tohtori Baumer, tämä kysymys varmaan teille. Thank you. Niin minä vähän arvelinkin. Ensimmäiset kysymykset. Ensin en usko, että sain edes kirjoittaa ylös kaikkia kysymyksiä. Riippumattomien tutkimusten pyytäminen luokittelulainsäädännön valossa meillä ei ole minkäänlaista lupaa pyytää riippumattomia tutkimuksia. Me perustamme päätöksen olemassa olevaan tutkimukseen. Tohtori Tarasone selkeästi totesi, kuinka torjunta-aineiden arviointiprosessi toimii. Teollisuus tekee hakemuksensa, jäsenvaltio ottaa tämän kontolleen ja sitten arvioi ja kirjoittaa raporttinsa ja sitten eri muodoissa tätä arvioidaan komiteassa. Tämä on 34 vaiheen menettely. Se on tunnettu tosiasia. Tällä tavalla tämä asetus toimii torjuntaiden osalta ja näin toimii myöskin CLP-asetus. Me olemme täysin teidän armoillanne tässä. Very much. Uh, now, uh, Madame Sylvie Godin. Kiitoksia sitten Sylvie Godin. Merci. Kiitoksia kysymykseni on Tim Bauerille. Ekan tekemässä työssä on pyritty varmistamaan kemiallisten tuotteiden turvallisuus Euroopan unionissa niin, että hyödytetään innovointia, ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Voisitteko sanoa, onko arvioinnissa, arvioinnissa havaittu vaihtoehtoa glyfosaatille, joka olisi vähemmän riskialtas ja vähemmän poleminen? If you have an answer. Jos teillä on vastaus, tohtori? Ei. No teiltä kysymys, teille kysymys esitettiin. Niin, minulle kysymys esitettiin, mutta valitettavasti minulla ei ole vastausta tähän. Se ei ole minun alaani. Eh, herra Pijon, onko teillä mitään näkemystä asiasta? Ei enempää kuin näkemys. Ehm, ainoa verrattavissa oleva torjuntainen tehokkuuden kannalta on Bayerin tuottama. Se on ammonium glufosiniitti ja siinä on muita eh, muitakin torjunta-aineita. Ymmärtääkseni ne niin kaikki ovat toksisempia ja myrkyllisempiä ja siksi me olemme niin hankalassa tilanteessa viljelijöiden kohdalla, koska jos glyfosaatti kielletään e, e, ilman riittäviä toimenpiteitä, niin tilanne ei välttämättä helpotu. Heidän täytyy ryhtyä käyttämään korvaavia aineita, jotka yleensä ovat toksisempia tai kalliimpia ja tämä on se syy, miksi meillä ei ole pyyntöä kieltää glyfosaattia, vaan pyyntö EU-viranomaisille ja kansallisille viranomaisille, koska muistetaanpa, että he hän tekevät loppujen lopuksi päätöksen, että tehkää älykäs ratkaisu, älykäs uudistus niin, että me poistamme viljelijät tästä torjunta-aineiden oravan pyörästä ja voimme siirtyä mielenkiintoiseen ja kestävään maanviljelysmuotoon, joka ei tuhoa ympäristöä ja terveyttä. Edustaja Delain. Si, madame la présidente. Ma question va puheenjohtaja. Kysymykseni on herra Pijonille. Toitte esille muutamia puutteita, näin ainakin ymmärsin. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on taattava kansalaisille markkinointijärjestelmän asiallisuus kasvinsuojeluaineiden osalta, mutta me emme ole tutkijoita ja meille esitetään hyvin teknisiä kysymyksiä, niin kuin olemme koko aamu täällä kuulleet, joten joudumme tukeutumaan virastoihin kyseenalaistamatta riippumattomuutta. Haluaisin kysyä Pijonille, mitä olette mieltä nykyisestä arviointijärjestelmästä, joka perustuu tieteellisellä analyysillä, jota on pyydetty yhtiöltä ja joita ei ole tehneet Euroopan virastot, eli niitä ei ole kansalaiset rahoittaneet. Kuinka tätä järjestelmää voitaisiin kehittää niin, että se olisi avoimempi edelleen, jotta tutkijat voivat tehdä tehokkuasta työtä. Heillä on pitkä ura ja he ovat usein aloittaneet yksityispuolella onko tämä ongelma, jos he sieltä siirtyvät julkiselle puolelle, jos tämä on ongelma, miten se voidaan ratkaista? Euh, Puis-je répondre en français pour les interprètes? Oui, ok, j'en profite. Voinko vastata ranskaksi? Kiitoksia. Vous avez tenté de répondre à... Yritin oikeastaan vastatakin osittain kysymykseen Todellakin tämä nykyinen arviointijärjestelmä perustuu teollisuuden eh, antamille tiedoille, joita ei voida julkistaa, tätä ei voida hyväksyä. Tähän liittyykin toinen kysymys, joka liittyy tähän eurooppalaisen kansalaisaloitteeseen. Me pyydämme, että jatkossa kasvinsuojeluaineita arvioitaisiin ainoastaan julkistujen eh, tietojen pohjalta. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta tämä ei ole ainoa asia. CEOssa meillä on useita suosituksia, joiden kautta voitaisiin kehitellä eteenpäin kasvimyrkkyä arviointijärjestelmään. Todella julkiset tiedot olisivat tässä yksi asia, mutta toivomme myös, että rahoitus tutkimusten kohdalla muutettaisiin. Tämä on keskeinen asia. Tällä hetkellä nämä tutkimukset tehdään tilauksesta, ne ovat hyvin kalliita ja näin ollen markkinat ovat hyvin keskittyneitä ja tämä on paha jarru pk-yrityksille. Tällä markkinoilla haluaisimme uudistuksen markkinoille niin, että ähm, kasvinsuojeluaineita arvioida, arvioidut rahoitettaisiin julkisesta rahastosta, joita virastot voisivat käyttää ja tehdä tilauksia sitten äh, laboratorioilta tai asiallisilta tahoilta. Ja nämä, ja nämä tutkimukset sitten täysin julkaistaisiin. Ja vielä vastaus toisen kysymykseen koskien näitä tutkijoiden uraa kehityksen. Valitettavasti eurooppalainen ja kansallinen politiikka, joka johtaa yksityistämiseen, vielä vahvistaa tätä suuntautumista. Tähän liittyy myös yksityisen julkisen sektorin kumppanuus yliopistoista. On tärkeää, että, että nämä tutkijat voivat tehdä uransa riippumatta, ilman riippumatta taloudellisista intresseistä. Uh, Kiitoksia. Viimeinen puhuja on edustaja Caputo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ekan arvio glyfosaatista sen saksalainen instituutti riskinarviointiirviöstä valmisteli. Tämä arvio, joka käsittelee ainoastaan glyfosaattia sellaisena, eikä näitä yli 150 formulaatiota, joiden jotka äh, äh, sitten, joina ne sitten myydään kaupassa, jossa glyfosaatio on synergiassa muiden kemiallisten aineiden kanssa. Monet äh, riippumattomat tieteilijät ovat arvostelleet tätä. Haluaisin kysyä herra Baumajerilta, että miksi sekä ekan että EFSAn tutkimukset on tehty saksalaiselta riskinarviointilaitoksilta, joka vielä viittaa torjunta-aineen tuottajien Ähm, äh, tutkimuksiin. On otettu myös tutkimuksia, jotka eivät olleet julkisia, jotka ovat teollisuuden äh, tutkimuksia, joita ei edes kansainvälinen syövätutkimuslaitos ole voinut nähdä. Eikö tämä ole avoimuuden vastaista? Avoimuuden pitäisi kuitenkin olla EFSAn ja EKAN ähm, perusperiaate. Se on ainakin EU-tuomioistuimen määräyksen vastaista. Ja millainen on suhde EFSAn ja EKAN välillä? Mitä tapahtuu, kun yhden viraston arvio on päinvastainen kuin toisen? Herra Baumer. Ähm. Uskon, että ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että tutkitaan yhtä aineita eikä seoksia. Lainsäädäntö perustuu siihen, että tutkitaan yksittäisiä aineita. Ja näin tulee olemaan jatkossakin seosten tutkiminen on erittäin haastava ja vaikea, varsinkin kun on kyse ympäristövaikutuksista. Tieteestä pohja tälle ei ole. Lähestymistapamme liittyy luokitteluun ja merkintöihin aktiivisen vaikuttavan osalta. Emme tarkastele tai tutki eri seoksia, niitä tutkitaan jäsenvaltioissa alemmalla tasolla. Mitä tulee julkiseen ja ei-julkiseen tietoon, en usko, että minun virastollani oikeastaan on näkemystä siitä, pitäisikö tiedot julkaista tai ei. Sillä ei oikeastaan ole meille merkitystä, onko tieto julkista vai ei. Uskon, että me pystymme tekemään työmme joka tapauksessa. Mikä tieto olisi julkista ja avointa, niin emme tällaista vastustaisi varmaankaan. Mitä tulee suhteeseen Ekan ja EFSAn välillä? EFSA on vanhempi virasto. Se perustettiin 5-6 vuotta ennen Ekaa. Toinen toimii Skandinaviassa, toinen Italiassa, toinen on kylmä, toinen kuuma paikka. Meillä on juridinen velvoite yhteisön elimenä kummallakin toimia lukuisen lainsäädäntösäädösten pohjalta antaa se lausunto, mikäli olisimme eri mieltä. Meidän pitäisi ratkaista tämä, joskus on näin tehtykin, tuossakin näin tehdään. Mitä tulee yhteistyöhön? Kyllä meidän täytyy tehdä yhteistyötä keskenämme silloin, kun on kyse kemikaalista ja kemikaalien riskiarvioinnista. Pitäisikö sitten varmistaa, että työtä viedään samaan suuntaan ja tullaan samaan johtopäätöksiin, taikka tiedepuolella pitäisi aina pyrkiä samaan johtopäätöksiin, niin vastaus on ei. Virastoilla on riippumaton luonne kummallakin. Kiitos. Thank you very much. This concludes, uh... Kiitoksia oikein paljon. Tähän päättyy tämänpäiväinen keskustelumme. Minä sanoisin, että tämä oli erittäin mielenkiintoista. Se osoittaa, että parlamentti on ollut kiinnostunut kansalaisesta. Äh, kiitän osallistumisestanne ja sitten meillä on Envin kokous tänään iltapäivällä kello 14.30. Kiitoksia kaikille ja hyvää lounastaukoa.